street between everyone else. Hyvät naiset ja herrat, emmeköhän voi aloittaa. Ne, jotka seisovat siellä takana, voitte istuutua tänne. Näin voitte kuunnella myös tulkkausta ja käyttää mikrofoneja. Pyydän teitä käyttämään näitä vapaana olevia paikkoja. Ja meine sehr geehrten Damen. Niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Aluksi meillä on täällä Mecklenburg-Vorpommernista vierailijaryhmä. Kuun on erityisen ilahtunut tästä. Tervetuloa tänne meidän valiokuntaan. Ehkä voimme organisoida tämän niin, että ne, jotka siellä ylhäällä takana seisovat saavat tiedon, että he voivat istuutua tänne. Ja nyt siirrymme tähän kuulemistilaisuuteen. Kyseessä on EUn ilmasto- ja energiapolitiikan valossa tehtävät seikat. Tiedätte, että meillä on tulossa COP21 kuun lopussa ja sitä varten olemme järjestäneet tämän kuulemistilaisuuden liikennejärjestelmän vaikutuksesta ilmastoa ja energiaa koskevaan strategiaan. Annan aluksi puheenjohtajan Envi-valiokunnan varapuheenjohtajalle, joka hän on myös laatimassa siellä mietintöä kansainvälisestä ilmastosopimuksesta, joten olkaa hyvä 10 minuuttia puheenvuoron teille. Pour, uh, cette Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä teitä kaikkia, kiittää kaikkia teitä myöskin puheenjohtajaa. Olen erittäin onnellinen, että eräät teistä nyt uudelleen tapaan Dominic Riken esimerkiksi, jonka kanssa olen täällä valiokunnassa aikoinaan viisi vuotta vuosina 2009 ja 2014 välillä toiminut. Nyt olen ähm, varapuheenjohtajana ENY-valiokunnassa, kuten mainittua, ja sitten talousvalvonnan valvontavaliokunnassa toimin, ja kolmannessakin valiokunnassa, nimittäin ulkoasian valiokunnassa. Ja todellakin minulla on ilo ja kunnia olla esittelijänä tässä aloitetekstissä. Tarkoitus on saada uusi ilmastosopimus Pariisissa siis aikaiseksi. Ja tämä parlamentin teksti oli 14. lokakuuta täysistuntoäänestyssä ja yli 434 ääntä puolesta, joten hyvin suurella enemmistöllä tämä hyväksyttiin tuolloin. Me näin valmistelemme siis tämän tekstin kautta 30. Ähm, marraskuuta alkavaa COP21-kokousta ja parlamentin virallista kantaa tuonne kokoukseen. Ja yhdessä komission jäsenen Kanieten kanssa toimimme. Tulemme siis olemaan tässä suuressa kansainvälisessä huippukokouksessa Pariisissa läsnä ja siellä luonnollisesti puolustamme Euroopan unionin kantoja, mukaan lukien meidän parlamentin kantaamme eli liikenteeseen liittyen. Muutama sananen, kuten kaikki tiedätte, kyseessä on vuosisadan taistelu, taistelu ilmaston muutosta vastaan ja tämän välttämättömän taistelun lisäksi, ellemme tee mitään, näin kaikki ne toteavat, että jos maailman lämpötila 4,5 tai 6 astetta nousee, me tulemme kärsimään välittömistä vaikutuksista tähän maailmanlaajuiseen ilmaston lämpenemiseen. Tässä otan esimerkiksi seuraavan asian. Belgian lehdistö hiljattain mainitsi, että jos neljällä asteella tällä vuosisadalla lämpötila nousee, Belgian federaation pääkaupunki nimittäin Bryssel tulee hukkumaan veden alle, siis tämän vuosisadan loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt meillä on todellakin kiire. Kööpenhaminan kokouksen epäonnistumisen jälkeen lopultakin meidän pitäisi löytää Pariisissa ratkaisu tämän vuoden 2015 lopulla. Kuten tiedätte, kaikki nykyisin ovat lähteneet liikkeelle ja toimivat, jotta Pariisin kokous onnistuisi mukaan lukien myöskin ne maat, jotka Kiotossa 1997 eivät halunneet Kioton sopimusta allekirjoittaa, kuten Yhdysvallat, Kiina ja muut maat, sillä vain 38 teollisuusmaata tuolloin allekirjoitti ja ratifioi Kioton sopimuksen 1997. Mutta nyt 197 delegaatiosta 150-150 maata on tehnyt kansallisen sitoumuksen, ja tämä tekee mahdolliseksi tällä hetkellä näiden kansallisten sitoumusten kautta ja avulla edetä. Me olemme nyt 2,7 asteen lämpenemisen tasolla. Me tarvitsemme vielä töitä ja tämä tulee olemaan Pariisin ilmastoneuvotteluiden aihe. Pariisissa me toivomme saama, saavamme aikaan sellaisen sopimuksen, joka rajoittaisi tämän lämpötilan nousun kahteen asteeseen. Tässä todellakin käsitämme, että pelissä on valtavan paljon ja haluaisimme kattavan universaalin sopimuksen aikaan. Näemme, kuinka paljon tärkeitä kansallisia sitoumuksia on annettu. Näemme, että suuret toimijat, kuten Kiina, Yhdysvallat ja Intia, nyt haluavat löytää ratkaisun. Muistuttaisin siitä, että aivan hiljattain allekirjoitettiin François Hollandin, eh, Ranskan eh, tasavallan presidentin ja Kiinan eh, johtajien välillä sopimus aivan muutama päivä sitten. Ja tämä osoittaa, että tämän universaalin sopimuksen lisäksi meillä on oikeudellisesti sitova kahdenvälinen sopimus. Mehän tiedämme, että hyvät aikomukset vuoden 2015 lopulla saattavatkin muuttua kuukausien kuluessa tulevaisuudessa aivan toisiksi. Ja siksi me haluaisimme tällaisen joka viisi vuosittaisesti tehtävän väliarvioinnin, jossa voimme tarkistaa kansallisten sitoumusten toteutumisen Pariisin sopimuksen sitoumusten sitoumusten toteutumiseen. Me haluamme, että tämä olisi oikeudellisesti sitova sopimus niin, että jokin ja kukin maa voisi uudelleen tarkistaa säännöllisesti, onko noudattanut allekirjoittamaansa tämän COP21-kokouksen sopimuksen jälkeen. Meillä on siis kunnianhimoinen tavoite Euroopan unionissa 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vähentää Euroopassa hiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä. Tässä liikennesektori on tärkeässä roolissa, sillä mietinnössäni muistutankin siitä, tämä sektori on kaikkein toiseksi suurin kasvihuonekaasun lähde maailmanlaajuisesti ja nämä päästöt ovat 25 vuoden aikana 30 prosentilla kasvaneet ja kasvavat. Eli me haluamme siis kasvihuoneilmiötä jarruttaa. Ja kuten mainitsen mietinnössä, niin meillä on viisi toimintatapaa, joita haluamme käyttää nyt vipuvoimana. Ensinnäkin me haluamme kasvattaa uusiutuvan energian osuuden 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ja Euroopassa liikennesektori edustaa 31,6 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä Eurostatin mukaan, ja on aivan selvää, että jos haluamme eurooppalaisia sitoumuksia kunnioittaa, meidän täytyy ennen kaikkea tähän sektoriin keskittyä esimerkiksi toisen sukupolvin biopolttoaineiden käytön kautta, hybridiautojen tukemisen kautta lyhyellä aikavälillä ja e, toivottavasti myöskin lyhyellä aikavälillä sähköautojen kehittymisen kautta. Toinen vipuvoima on fossiilisten polttoaineiden e, käytön lopettaminen vuoteen 2020 mennessä Euroopassa. Me olemme e, suunnanneet fossiilisista tuo polttoaineesta luopumiseen maailmanlaajuisesti vuonna 2014 erittäin paljon. Meillä on 335 miljardia mm, Venäjällä, 700 miljardia Yhdysvalloissa, 157 miljardia Japanissa ja 300 miljardia Euroopan unionissa tukia, jotta näistä polttoaineista pystyttäisiin luopumaan näiden tukien ja investointien lisäksi pyrimme kehittämään puhdasta energiaa erityisesti liikennesektorilla. Sitten toinen vipuvoiman ala, tästä puhun myöskin mietinnössäni, kansainvälinen liikenneala, sen pitäisi kahden asteen rajaa kunnioittaa. Tässä todellakin on äh, tarkoitus taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ähm, kansainvälinen siviiliilmailuliitto ja kansainvälinen merenkulkuliitto, niiden pitäisi sitoutua vahvasti näihin ilmastotavoitteisiin ja pyrkiä kasvihuonekaasuja suitsimaan. Myöskin mietinnössä käsittelen sitä, äh, kuinka julkista liikennettä ja ilmailua voidaan kehittää. Tässä on konkreettisia ehdotuksia, että voisimme Euroopan tasolla tukea kehitystä, sillä COP21-sopimuksen lisäksi meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, jotta meillä olisi aikataulutus ratkaisulle aluepaikallistasolla. Meidän pitää ottaa kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan. Meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, jotta tällaiset uuden tyyppiset liikennemuodot kehittyvät erityisesti kaupunkialueella, urbaanialueella. Ja sitten tämän lisäksi rahoitus on jälleen kerran hyvin kriittinen kysymys. Se on suorastaan ratkaiseva Pariisissa. Ja meidän pitää jälleen kerran tässä pystyä toimimaan niin, että niistä syistä, jotka esittelen mietinnöstäni, niin vahva rahoituspaketti Pariisissa tekisi mahdolliseksi tukea kehittyviä maita jotta ne voisivat erityisesti järjestää paljon kestävämpää julkista liikennettä. Nämä nousevat maat tarvitsevat meidän tukeamme ja ne tarvitsevat vihreitä rahastoja. Nämä 100 äh, miljardia dollaria, jotka me haluaisimme saada hyväksyttyä ähm, tukitasoksi näille haavoittuvaisille maille ovat tarpeen, jotta ne pystyvät vielä tehokkaamminkin ilmastonmuutosta vastustamaan. Ja vielä tämän lisäksi tässäkin asiassa liikennesektori on erittäin tärkeässä roolissa. Ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun lisäksi COP21 on kokous, jonka pitäisi olla todellinen paradigman muutos. Me tiedämme tämän kiertotalouden osalta, mutta myöskin liikenteeseen liittyvän talouden osalta meidän pitäisi luoda uusi äh, liikennetalousmalli, ja tässä COP21 on hyvä mahdollisuus. Meidän pitää pystyä takaamaan se, että tuleville sukupolville pystymme sanomaan, että Pariisissa emme vuoden 2015 lopulla taistelleet vain ilmastonmuutosta vastaan, jotta ilmaston lämpeneminen rajoittuisi kahteen asteeseen vuosien loppuun mennessä, mutta että samaan aikaan myöskin pyrimme puuttumaan talouden kehityksen epätasa-arvoisuuteen, jotta talouden paradigmaa voitaisiin muuttaa. Ja tämä onnistuu COP21-kokouksen ansiosta. Kiitoksia. Merci beaucoup. A vous aussi. Paljon kiitoksia teillekin. Su- Kiitos. Ja nyt otetaan tästä aluksi ensimmäinen paneeli. Meillä on Klaus Zeit Wuppertal-instituutista, ympäristövirastosta Bruinings ja vielä komissiosta. Herra Fisk, jokaisella on 10 minuuttia aikaa ja aloitamme herra Klaus Zeibtista. Olkaa hyvä. My name is You just heard my name, Klaus Seid, from the Wuppertal Institute. The Wuppertal... Kuulitte juuri, Klaus Seid on nimeni Wuppertalin instituutista. Se on yksi näistä suurimmista kestävyys- ja transformaatioinstituuteista Saksassa ja me tarkastelemme tästä syystä kaikkia muutosprosesseja, jotka liittyvät ilmastoon, muutokseen liittyen Backströmin planeetan, planeettaan liittyviä rajoja. Ja keskityn tässä seuraavassa maailmanlaajuisiin suuriin suuntauksiin ja haasteisiin, joita meillä on edessämme tulevina vuosikymmeninä. Se, mitä me nyt tiedämme, on se, että jotta pääsäisiin lähemmäs kahden asteen tavoitetta, meillä on todella teknisiä, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia käsiteltävänä. Kyseessä on jo paljon enemmänkin kuin pelkkä teknologinen prosessi ja muutos. Tämä on nähtävissä tutkimuksessamme. Kyseessä on sosioekonominen ja sosioekologinen järjestelmä, joka täytyy kerta kaikkiaan muuttaa. Me voimme tarkastella ensimmäiseksi trendikäyriä liikennesektorilla. Meillä on tuossa vertailussa menneisyys nykyisyyteen ja sitten voimme projisoida kehityskulkua myös tulevaisuuteen. Ja Euroopan tasolla seuraavassa esityksessä kuullaan näistä asioista enemmän, mutta tämä trendikäyrä osoittaa, että meillä on hyvin tiukka nousu vuodesta 70 lähtien 2,8 gigatonnia kasvihuonekaasuja tähän päivään mennessä, eli 2010 vuoteen mennessä kansainvälisestä, kansainväliseltä energiavirastolta. Eli 6,7-7 tonnia hiilidioksidia. Ja tämä tarkoittaa, tai tämä liittyy globalisaation ja talouskasvuun, vaurauden kasvuun. Sosiologit sanoisivat, että kaikki mitä tällä hetkellä tehdään, myöskin vihreän kasvun suhteen, on ikään kuin yhteiskunnan toiminnan heijastumista tai heijasteita kaikesta tästä. Eli etenemme kaiken kaikkiaan yhteiskunnassamme ja tämä asettaa vaatimuksiaan sitten liikkumiselle, liikenteelle, kuljetukselle. Tässä on joitakin lukuja liikennesektorilta. 2010 vuodelta ne ovat peräisin IPCCn, ICTPn raportissa nämä luvut ovat peräisin. Eli kasvu on 27 prosenttia ja projektioissa on odotettavissa 6,7-12 gigatonnin hiilidioksidiekvivalenttimäärän kasvu. Ja tämä johtuu tämä kasvu lähinnä kaikista toimistamme ja toimenpiteistämme mitä olemme suorittaneet, mikä on tietenkin hyvä asia, mutta meidän täytyy organisoitua uudelleen, uudistaa järjestelmiämme, järjestelmiämme niin, koska meillä on maailmanlaajuisesti yhä enemmän ajoneuvoja käytössä. Ja tämä ajaa meitä eteenpäin. Eli kun edetään CO2-päästöistä pidemmälle, niin katsotaan myöskin epäsuoria päästöjä ja silloin luvut ovat vielä suuremmat. Muutos on vielä suurempi. Arvioidut kulut ovat peräisin sitten Maailmanpankin lukuja. Aina kun ajatellaan tai suunnitellaan muutoksia ja trendien muutoksia, niin mietitään myös kuluja. Ja taloudellinen puoli on tiesektorilla esimerkiksi sellainen, että Maailmanpankin arvioiden mukaan tarvitaan noin 100, 70 100 miljardin dollaria per tonni, per kilometri vuosittain, jotta voitaisiin uudelleen järjestää ja soveltaa sopeuttaa teknologiainfrastruktuuri. Nämä ovat asiantuntija-arvioita, mutta se osoittaa että tulevissa neuvotteluissa käydään paljon keskusteluja myöskin ilmastoasioihin liittyvästä rahoituksista ja, rahoituksista ja tarvitaan todella suuria budjettimuutoksia. Eli joudumme tekemään suuria muutoksia ei pelkästään teknisellä puolella, vaan monella muullakin alalla. Emme voi pelkästään luottaa teknologiseen edistykseen tässä. On suuri todennäköisyys ja mahdollisuus olemassa siihen, kuten tässä kalvolla näkyy, että meidän täytyy tai muuttaa tätä äh, liikkumismuoto, muotojen jakaumaa. Liikkuvuutta ei voida suitsia, se ei ole mikään vaihtoehto ja myöhemmin näytän ehkä tästä tarkemman kuvan, vaan meidän täytyy miettiä koko liikkuvuusasia liikkumismuotoja eri, eri tavalla, uudella tavalla. Ja tämä koskee erityisesti rahtipuolta, kun mietitään digitalisaation kehitystä ja markkinoiden vapautumisen ja infrastruktuurin ja investointien toimintamalleja – niin tällä hetkellä tieliikennesektori on sellainen, jossa keskipitkät kuljetusmatkat ovat pääosassa ja siinä käytetään erityisesti maakuljetusta. Digitaalisektorilla ollaan joustavia, joustavampia. Ja huomioon pitäisi ottaa myös raideliikenne ja vesiliikenne. Ja tähän tarvitaan myös poliittisia interventioita, jotta saataisiin, saataisiin aikaiseksi todellisia muutoksia. Kysymyksiä, joita on otettava esille. Kyselin hieman omassa instituutissani asiaa myös. Usein, meillä on siellä useita, jotka työstävät näitä kysymyksiä. Meillä ovat tietyt henkilöt omistautuneet ilmailualan kysymyksille ja toiset sitten taas meriasioille ja toiset tie- ja raidesektorille, kuten minä itse esimerkiksi. Joten minä pidän herra Huberin ajatuksessa, että tarvitsemme ikään kuin nopeusrajoituksen maailmanlaajuiselle lämpenemiselle. Tämä on mielestämme on mielestämme ongelma se, että kansainvälinen liikennesektori ei ollut valmis sitoutumaan tähän, tähän kahden asteen tavoitteeseen ja Pariisin asiakirja luonnokseen. Meidän täytyy tarkastella EU-poliittisella, EUn poliittisella tasolla myös kasvihuonekaasupäästöjä. Ja tämä koskee ilmailualalla niin ikään myös typpikaasujen typenoksidipäästöjä, koska kaikki nämä yhdessä vaikuttavat maapallon lämpenemiseen. On tutkittava asioita hieman syvemminkin, eikä pelkästään vain sitä pintaa. Mainitsinkin tämän jo aikaisemmin. Nimittäin onko teknologinen edistys ja käyttäytymisen muutokset riittävä tekijä, jotta voitaisiin, mm, voitaisiin tasapainottaa kasvavaa liikkuvuuden, kasvavan liikkuvuuden tarvetta modernissa kapitalistisessa yhteiskunnassa. Myös sähköinen liikkuvuus on tärkeä ja siinä on nähtävissä suuria rahoitusprojekteja, mutta tässäkin voidaan nähdä, että kyse ei ole pelkästään teknologisista ongelmista, vaan myöskin eroista sosiaalisista rutiineista. Kun, kun ää, käyttää sähköautoa, täytyy miettiä päivittäinen elämä hieman eri tavalla. Eli teknologisten muutosten sosiaalisia puolia on tarkasteltava myös. Ja loppujen lopuksi on kyseenalaista, onnistummeko tässä ilman, että lähdemme suitsimaan hieman liikkuvuusvaatimuksia ja tarpeita. Ehkä on lyhennettävä tuotantoketjuja, vähennettävä työmatkailua, työmatkojen pituutta ja tämä meidän instituuttimme on sitä mieltä, että teknologia yksin ei välttämättä ratkaise koko ongelmaa, vaan tarvitaan laajempaa, perustavan laajuisempaa muutosta. Tämä on koko liikkuvuuteen liittyvä syvempi muutos, josta on kyseessä. Eli kyseessä ei ole pelkästään teknologia, joka tämän paketin ratkaisee. Kiitoksia. Kiitokset ennen kaikkea myös siitä, että piditte kiinni tästä teille annetusta puheajasta. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Hans Browning, sillä hän on Euroopan ympäristövirastosta. Olkaa. Thank you for uh, the opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä Euroopan ympäristöviraston viimeisimmät tiedot ilmastonmuutoksen kasvihuonekaasupäästöjen ja liikenteen välisestä akselista. Tänään puhun teille kolmen eri viraston työn pohjalta. Ensimmäinen niistä on raportti, jonka julkaisimme viime kuussa. Siinä esitellään Euroopan kasvihuonekaasupäästöt. Toinen koskee liikennettä ja ympäristöä. Se on kausittainen raportti, jonka julkaisemme nyt ennen vuoden vaihdetta, mutta käytän tässä siitä tietoja hyväkseni. Meillä on myös autonvalmistajia koskeva raportti, joka on ollut verkkosivuillamme huhtikuusta, mutta me katsomme myös eteenpäin ja haluaisinkin jo kertoa, että me olemme työstämässä raporttia, joka koskee e-drivingin läpimurtoa ja sen vaikutusta Euroopan energiajärjestelmään ja mahdollisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Katsomme siis eteenpäin. Jos nyt aluksi tarkastelemme näitä tavoitteita Euroopassa, niin kokonaistavoite liikenteelle kasvihuonekaasupäästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä on se, että tämä määrä olisi 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. Voitte ehkä ihmetellä tätä, koska se on kasvava tavoite, mutta jos tätä verrataan vuoden 2007 huippuvuoteen, se on 20 prosenttia vähemmän vuoteen 2020 mennessä. Ja jos katsomme eteenpäin vuoteen 2050, me tähtäämme 60 prosentin vähennyksen kasvihuonekaasuissa. Ne teistä, jotka nyt katsovat tuota kaaviota, huomaa vastaavat, että tämän käyrän muutos vuoden 2030 ja 2050 välillä täytyy saada tapahtumaan nopeammin. Sehän on tärkeää jo sinänsä. Sitten jos katsotaan tuota merenkulun tavoitetta, se on 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005 vuoteen 2050 mennessä. Siinäkin on kyse huomattavasta parannuksesta, sillä vuodesta 1990 olemme nähneet lähes 30 prosentin kasvun merenkulun alalla. Tämä siis tavoitteista. On aika mielenkiintoista verrata liikkuvuutta liikennettä ja kasvihuonekaasupäästöjä muihin aloihin. Jos katsotaan tuota ylintä viivaa, siinä on kyse liikenteestä ja se on oikeastaan ainoa ala Euroopassa, joka vuodesta 1990 on kasvanut päästöiltään. Meillä on nyt noin 20 prosenttia enemmän päästöjä kuin vuonna 1990. Ilmailu on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1990 ja kuten totesin, Merenkulussa on ollut noin 30 prosentin kasvu. Kuten voitte havaita, vuodesta 2007 käyrä kulkee alaspäin. Se oli huippuvuosi. Ja tämä käyrän lasku johtuu kolmesta eri elementistä. Ensinnäkin asian ajettu poliittisesti lainsäädäntöalutteilla, toisekseen kuluttajakäytös on muuttunut ennen kaikkea nuorten kaupunkialueella asuvien keskuudessa ja kolmanneksen talouskriisi. Nämä ovat johtaneet siihen, että meidän arviomme vuodelle 2014 on sellainen, että tämä väheneminen pysähtyy. Odotamme pientä kasvua, mutta niin, että vuoteen 2030 ei tapahdu enempää vähenemistä ilman lisätoimenpiteitä. Tämä on yhtenevä meidän tavoitteidemme kanssa ja tästä puhuin hetki sitten. Jos verrataan tätä muihin aloihin, rakennusalaan, teollisuuteen, jätteistä tapahtuviin päästöihin, voimme havaita, että liikenne on ainoa ala, jolla on tapahtunut päästöjen kasvua. Nyt jos tarkastelemme liikennealan eri alueita, Henkilöautot vastaavat yli puol- lähes puolta 43 prosenttia. Bussit ja kuorma-autot lähes 20, pakettiautot alle 9 prosenttia. Tiedämme, että vuodesta 2009 alkaen henkilöautot ovat sääntelyn piirissä, eh, pakettiautot vuodesta 2011 ja Euroopassa työstetään kattavaa lainsäädäntöä kuorma-autojen ja bussien osalta. Hämmästyttävintä monelle teistä on ehkä se, että kansainvälinen lentoliikenne on lähes 12 prosenttia EU-päästöistä tällä hetkellä ja että kansainvälinen navigaatio on yli 12 prosenttia. On siis olemassa aloja, jotka vaativat lisähuomiota vastaisuudessa. Kuten tiedätte tämän valiokunnan jäseninä, että suurin osa näistä on taakanjaon piirissä. Jos nyt sitten lähden käymään läpi uusien autojen päästöjä ja tässä on kyse näistä lainsäädännöllisistä määräyksistä. Tämä kaikki perustuu laboratorioolosuhteisiin, sanon tämän äh, viime vuonna vielä sillä oli vähän erilainen vaikutus kuin tänä vuonna näin lausuntona. Kun on kyse kasvihuonekaasupäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta, meillä on noin 20-30 prosentin kasvu arvionamme. Kaikki varmasti havaitsevat tämän kun ajavat omaa autoaan, jos oma auto on. Ja typen oksidien osalta nämä laboratorioarvot ovat todellisten ajoolosuhteiden alapuolella. Tämä kaikki perustuu uusiin malleihin joka vuosi ja me seuraamme tätä, koska kaikkien autovalmistajien on raportoitava virastolle uusimmasta asiantilasta. Vuonna 2014 53 prosenttia Euroopassa myydyistä uusista ajoneuvoista oli diesel mutta eräs mielenkiintoinen tekijä tässä on se, että jos vuonna 2000 katsotaan tuota toista ja kolmatta viiva, tuo ylinhän on polttoainekulutus ja se koskee poltto, bensiiniajoneuvoja. Vihreä on diesel kulutus ja voitte havaita, että tuo merkittävä ero dieselin ja bensiinin välillä on kadonnut. Tämä on hyvin merkittävä trendi, koska edelleenkin on olemassa otaksumia ja kaupunkilegendoja näiden kahden eri moottorityypin eroista. Nyt jos tarkastelemme politiikan perspektiiviä, niin tietenkin Tänä päivänä tiedämme, että meillä on tavoitteet, jotka koskevat vuosia 2020, 2030 ja yleisesti ottaen suuntaus on sellainen, että autoteollisuus on edellä tavoitteista. Eli me kyllä saavutamme tavoitteet jo hyvissä ajoin ennen aikarajaa. Näin on ollut tähän asti. Jos katsotaan tulevaa vuotta 2030, siellä puhutaan 95 prosentin hiilidioksidipäästöstä kilometriä kohti. Arvioimme tämän suuntauksen perusteella, että tämä raja päästään saavutetaan jo tämänpäiväisilläkin määräyksillä. Mutta jos katsotaan vuotta 2050 ja 60 prosentin kasvihuonekaasuvähennystä liikennealalla, kuten valkoisessa kirjassa todetaan, meidän on vastattava aivan erityyppiseen haasteeseen. Me tiedämme, että tähän ei päästä pelkästään polttomoottoreiden tehokkuutta parantamalla. Ei ole mitään tapaa, jolla voisimme päästä tuohon tasoon tätä kautta. Eli kysymys kuuluu, kuka rakentaa tulevaisuuden auton, ovatko ne e, perinteiset autovalmistajat vai tämän maailman Googlet ja Amazonit, jotka työstävät senlaisia parannuksia ja läpimurtoja ajattelevat laatikon ulkopuolella kuten tiedetään. Toinen on tietysti yritystoimintamalli. Kun lähdetään auton omistamisesta, me tiedämme ison datan GPS ja muiden laitteiden perusteella, että keskimääräistä autoa käytetään vain 8 prosenttia ajasta ja siitä noin 2 prosenttia menee pysäköintipaikan etsimiseen ja pysäköimiseen. Onko tämä vastaisuuden liiketoimintamalli, jos halutaan päästä tuohon eurooppalaiseen 60 prosentin vähennystavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä? On sellaisia yrityksiä kuin BMW, BMW, jotka laittavat vaikkapa Kööpenhaminan kaduille 450 ajoneuvoa, sinne siis missä ympäristövirasto on, eivätkä ne ikinä saisi myytyä siellä 450 autoa tänä päivänä, mutta kyseessä on car sharing malli, joka toimii sovelluksen pohjalta. Se on hyvä heidän ajoneuvolleen, heidän toiminnalleen, koska he myyvät tällä tavoin enemmän ajoneuvoja. Nuoret ja ihmiset pitävät sitä hyvin kuulina eh, autona ja tällä tavalla on saatu vaihdettua vaihteet ihan eri tavalla, vaikkei sähköautossa niin tarvitse tehdäkään tietenkään. Kysymys kuuluu, minkälainen on tulevaisuuden liikkuvuusjärjestelmä. Tietenkin auto on siinä omassa roolissaan. Jos me haluamme olla kilpailukykyisiä tällaisessa järjestelmässä tulevaisuudessa oleellista on, valmistautuuko Eurooppa tämän tyyppiseen liikkuvuusjärjestelmään, jossa on mukana auton rooli yhdistettynä muunlaisiin liikkumismuotoihin, luodaanko luovia liikkumismuotoja, otetaanko huomioon kulttuurillinen muutos ennen kaikkea nuorten kaupunkilaisten keskuudessa, valmistaudutaanko tällaiseen kilpailullisesti vai pidetäänkö kiinni vanhasta teknologiasta, joka mielestäni päivittäin osoittaa jo, että tehokkuuden hedelmät alkaa olla jo korjattu. Kiitoksia. Vielen dank. Kiitos. Herra Brownings. Ja nyt seuraavana Rolf Dima hän on DG Movista, eli komissiosta. Olkaa hyvä. Hello, Mr. Chairman. In fact, I'm replacing... Ähm, minä olen Peter Fins. Olen samasta osastosta kuin Peter Diva. Ähm, olen hänen tilallaan täällä. Very much. Tekin olette tervetullut. Ajan. Paljon kiitoksia. Siis selitän kukaan on, jotta tietäisitte, kenelle puhutte. Minä olen ollut 24 vuotta komissiossa töissä suurimman osan tästä ajasta. Olen ollut ilmastonmuutosasioissa mukana Koni Hedegaardin kabinetissa olin töissä edellisellä kaudella ja nyt olen muu pääosastossa. Ja tietääkseni olen ainut henkilö, joka täyspäiväisesti tekee töitä hiilestä poistumisen parissa. Ja teen myöskin liikennealan liittyvää työtä hiilenkäytön vähentämisen osalta. Nyt ähm, Pariisin kokouksen kontekstissa olin edellisissä COP-kokouksissa, kun niiden numerot olivat vielä yksinumeroisia. Nythän meillä on COP21 tulossa. Ja nyt on tapahtumassa niin, että noin 150 maata on tehnyt poliittisia sitoumuksia, joita kutsutaan suunnitelluiksi kansalliseksi panokseksi tai osuudeksi ksi. Se, mitä nämä maat ovat nyt tekemässä, on se, että ne toteuttavat politiikkaa, jonka tarkoituksena on saada edistystä aikaa enemmän 150 150 maata kattavat noin, 100, noin 90 prosenttia ilmastopäännöstöistä. Eli jo ennen Pariisin kokousta olemme saaneet hyvin merkittäviä sitoumuksia aikaan. Ää, hiukan, jos ajatelemme Kioton pöytäkirjaa, se kattoi aikanaan vain 12 prosenttia päästöistä vuoden 2020 mennessä. Eli ne 12 prosentin katosta olemme nyt päässeet 90 prosentin sitoumukseen. Tämä on suuri edistysaskel ja Euroopan unionin on tarkoitus vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta 40 prosenttia laskea päästöjä, niin tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevaa politiikkaa me pitää vielä vahvistaa ja uutta politiikkaa tarvitaan kaikilla tasoilla, Euroopan unionin tasolla, kansallisella tasolla ja paikallisella tasolla. Tähän mennessä Euroopan tasolla hyvin laaja kirjovälineitä on ollut käytössä, esimerkiksi hiilidioksidipäästöstandardit autoille, kuten mainittua, ja päästökauppajärjestelmä ja Montrealin pöytäkirjan ähm, mukaiset esimerkiksi ilmastointilaitteiden kaasuja koskevat toimet. Nämä monet erilaiset välineet, jotka meillä ovat olleet käytössämme, ovat luonnollisesti valittu vaikuttaneet liikenne- ja kuljetussektorin eri tavoin, mutta tämä on tietynlainen nippu politiikan aloja ja niitä täytyy vahvistaa ja laajentaa tulevaisuudessa, kuten mainitsin. Maantie kuljetus todennäköisesti on yhä tärkeimpiä kuljetusliikennealoja ja komission tarkoituksena on saada kuljetusala luopumaan hiilidioksidista vahvistamalla sekä matkustaja- että rahti ajoneuvojen päästörajoituksia sähköajoneuvojen tukemalla ja tehokkuutta kasvattamalla. Luonnollisesti Euroopan unionin politiikka pyrkii myöskin siihen, että siirtyisimme kaikkein vähimmän, vähiten saastuttavaan liikennemuotoon, kuten esimerkiksi sisävesi- liikenteeseen tai rautatieliikenteeseen. Tämä vaatii sitä, että puuttuvia infrastruktuurilinkkejä katetaan ja Euroopan unionin rahoitus tukee tätä. Tarvitsemme myöskin tukevaa politiikkaa paikallisella tasolla, kuten esimerkiksi puhdasta paikallisliikennettä ja polkupyöräilyn tukemista. Tarvitsemme luonnollisesti innovaatioita ja älykästä teknologiaa käyttöön, sellaista, joka tukee erilaisia uusia liikenneratkaisuja ja joka tekee helpommaksi hallinnoida sekä ihmisten että rahti tavaran kuljetusta ja matkustamista myöskin kaupunkialueilla. Juuri ennen COP21-kokousta Pariisissa Ranskan hallitus on niin kutsunut COP21 maininnan myöntänyt Euroopan Mobility Week liikuntaviikolle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kampanja voi käyttää COP21-kokouksen logoa ja konferenssin aikana kampanjaa tullaan markkinoimaan, mutta tänä vuonna, vuonna 2011, yli 1800 kaupunkia liittyy tähän Euroopan liikkumisen viikkoon, Mobility Week-ohjelmaan. Mielestäni Pariisin kohdalla tärkeää on se, että se osoittaa selkeät suuntaviivat sekä teollisuudelle että politiikan päätöksentekijöille, jotka tekevät investointipäätöksiä. Ja tässä voisin mainita yhden liikennealaan liittyvän päätöksen, joka on käsittelyssä Pariisissa. Neuvotteluteksti sellaisena kuin se nyt on, viittaa tarpeeseen ottaa kansainvälinen järjestö ja merenkulkujärjestö mukaan sitoviin päästörajoituksiin kansainvälisessä liikenteessä. Kuten tässä kuulimme, päästöt ovat kasvaneet suuresti. Tämä on yhä yksi tavoitteistamme ja toinen tavoite on se, että pyrimme varmistamaan sen, että maiden tekemät lupaukset eivät jää tyhjiksi sanoiksi Pariisissa, vaan että meillä on vahvat vastuullisuus- ja avoimuussäännöt, jotka tekevät mahdolliseksi kaikille arvioida sitä, ovatko valtioiden lupaukset toteutuneet. Me tarvitsemme enemmän kuin lupauksia, ja Euroopan unioni kokonaisuudessaan on keskittynyt hyvin paljon näihin valvottavuus- ja avoimuussääntöihin Pariisissa saavutettavan oikeudellisen sitoumuksen ja sopimuksen lisäksi. Tässä kaikki, mitä minulla oli sanottavana, niin puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on toistaiseksi kolme, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Revelon, Pipa, Kuhn. Naiset ensin. merci président et, et merci beaucoup. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia tästä kuulemisesta ja tästä aloitteesta. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää kuulla teitä. Ja tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Me tiedämme ja juuri vahvisittekin sen, että liikennesektori on suurimpia saastuttajia, mutta nimenomaan tämän pitäisi meitä kannustaa, ja näinhän te sanoittekin, muuttamaan tämä haaste todelliseksi poliittiseksi pyrkimyseksi muuttaa erilaisia liikennemuotoja ja muita ratkaisuja niin, että me näkisi näitä rajoituksia jonkinlaisena rangaistuksena, vaan uutena mahdollisuutena kehittää liikennesektoria, erityisesti autosektoria, joka tässä on todellakin ytimessä. Tämä meidän pitäisi nähdä haasteena mahdollisuutena kehittää asioita. Olemme nähneet, että meillä on ollut saastepiikkejä nyt talouden taas taantuman aikoihin, mutta meidän pitäisi todellakin pyrkiä näkemään tämä mahdollisuutena jonakin positiivisena. Tämä 40 prosentin leikkaus, päästöjen vähennys on jotakin, mikä pitää todellakin saada tavoitettua. Ja halusin tietää, mikä aikataulu meillä on. Jälleen kerran huomasimme tänä aamuna, että liikennealaan liittyvät sosiaaliset kysymykset kiinnostavat kaikkia, mutta me emme halua lopulta kuitenkaan todella sitoutua. Ja meidän täytyy ottaa myöskin ilmastokysymykset tosissamme, sitoutua niihin, ja niitä ei saisi nähdä jonakin talouden jarruna, vaan päinvastoin, jos me pohdimme teollisuussektoria, tämä on innovoitu mahdollisuus. Meillä saattaisi olla joitakin esimerkiksi aurinkoenergiaa, yhteyksisiä liikenneväyliä, jotka tekevät mahdolliseksi lämmittää kaupunkeja. Jälleen kerran tämä sektori voisi olla todellakin kehityksen moottorina. Kiitoksia. Kiitokset ja vielä Kuhn. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää sydämellisesti herroja Zaibt, Broinings ja Fiss Kaikessa kolmessa asiantuntijapuheenvuorossa suunta oli oikeastaan sama. Miten voimme saada aikaan sen, että maapallon lämpeneminen saadaan tulevina vuosikymmeninä ainakin hidastumaan? Ja onnistumme ehkä todella jäämään kahden asteen lämpenemiseen kukoistava talous liittyy aina liikenteeseen ja kuljetukseen, muutoin ei voikaan olla, mutta havaitsemme myös, että tieliikenne on suurin päästöjen aiheuttaja. Liikennevaliokunta on useammassa direktiivissä jo käsitellyt tätä tilannetta. Muistelkaamme esimerkiksi, että meillä on auto, joka on päästämässä hiilidioksidia kilometrillä – esimerkiksi käsityöläisaloilla aivan eri tavalla. Seuraavien kymmenen vuoden aikana syntyy todellinen sukupolven muutos, eli näin voidaan saada rajoitettua että päästään tuohon 135 gramman tavoiterajaan. Ja meillähän on myös filosofianamme tiekuljetuksista vesikuljetuksiin. Tämä on oma aivan erityinen teemansa. Meillä on tuo erityinen energian kulutus henkilökuljetuksissa tai per tonni rahtikuljetuksissa. Tämä on vesiteitse tapahtuvissa kuljetuksissa, sisävesiliikenteessä ja valtameriliikenteessä matalimmillaan. Tämä kehitys täytyy ehdottomasti myös ottaa huomioon. Sitten meillä on raideliikenne. Usein se tapahtuu sellaisella sähköenergialla, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla. Meillä on saatu tehokkuutta turbiineihin, mutta Kokonaisuutenahan meillä on pian 8 miljardia ihmistä maailmassa. Viimeisten 20 vuoden bruttokansantuote on noussut lähes 20 prosenttia, energian käyttö kokonaisuutena vain 5 prosenttia. Ja siksi meillä on jo saavutettuna tietty energiatehokkuus, mutta te kuvailitte aivan oikein tilannetta siinä, että me haastamme, haaskaamme energiaa vielä aivan liikaa. Esimerkiksi parkkipaikan etsimiseen kaupunkiliikenteessä meillä on myös polttolaitoksia ja ä, moottoreita, jotka kulkevat huomattavan kovaa moottoriteillä, silloin ne eivät tietenkään enää täytä näitä hiilidioksidipäästötavoitteita, noiden käyrien mukaisesti voidaan hyvin havaita, että kulutus on jotakin ihan muuta ja päästöt myös. Ei sinunkaan autossasi tilanne ole toisenlainen. Eli tässä voidaan kysyä, missä on vielä tehokkuus- ja säästömahdollisuuksia. Tämä on hyvin ratkaiseva seikka. Kysyn siis yksinkertaisesti vielä ihan kohdennetusti, miten on telematiikan kanssa, miten on meidän gps GPS-amme Galileon sovelluksen kanssa, miten voitaisiin kohdennetusti välttää liikenneruuhkia. Siitähän vapautuisi huomattavan paljon energiavarantoja ja mitä mahdollisuuksia meillä on nyt lyhyellä aikavälillä keskipitkällä aikavälillä uusien eh, moottorien, uuden moottorisukupolven myötä, puhuttiin jo hybridimoottoreista, muista, sähköautoista kaupunkialueella, miten on tutkimukset, eh, litiumakut, infrastruktuurit, verkostot, eh, maakaasun, luonnonkaasun hyödyntäminen, nekin ovat tietysti fossiilisia polttoaineita, mutta paljon tehokkaampia ja edullisempia – niin, tässä nämä minun kysymykseni keskipitkällä aikavälillä tieliikenteen, raideliikenteen ja meriliikenteen osalta. Kiitoksia ja koska nyt useampikin on pyytänyt puheenvuoroa, joudun rajoittamaan puheajan kahteen minuuttiin. Niin, Mecklenburg-Vorpommernin edustajalla oli nyt onnea. Dieter seuraavana. Ymmärsin, että minun jälkeeni puheaika on rajoitettu. Ei, ei. Ennen sinua jo. Mecklenburg-Vorpommern oli tässä esiin. No, kiitokset näille alustajille hyvistä ideoista säästämiseksi, telematiikaksi, pysäköintipaikat, niin edelleen. Hienoja juttuja kaikki ja tekniikasta innostuneet voivat varmasti tämän saada myös hoidettua ja tässä on paljon markkinakannustimia, mutta hiukan minua häiritsi kaiken kolmen kohdalla tällainen alarmistinen lähestymistapa että jos näin ei tehdä, niin käy noin. Ja sitten vielä siteerataan Schellenhuberia. Hänellä ei ole meillä kansanpuolueessa kovinkaan hyvä maine. Hän on liioitellut uskomattoman paljon ja jos katsotaan hänen papereitaan, kyse on oikeastaan tällaisesta maailman diktatuurista. Hän kuvaa, että mitä kaikkea on pakko saavuttaa, mihinkään muuhun ei enää ole vaihtoehtoja. Eli jos hänet nyt poimitaan tässä omaa asiaa ajamaan, niin se on minusta kyllä hiukan kyseenalaista. Haluaisin esittää pari kysymystä kaikille kolmelle alustajallemme. Ensinnäkin tämä kahden asteen tavoite, joka on niin vahvasti edessämme. Olen opiskellut itsekin ilmastotiedettä parin lukukauden ajan ja olen oppinut, että 15 000 vuoden aikana mm, keskilämpötila on voinut muuttua yhden ihmiselämän aikana neljä viisikin astetta ja näin on tapahtunut 50 kertaan. Eli miten voimme nyt poliittisesti päättää, että tämä kaikki pysähtyy kahteen asteeseen? En millään tavalla epäröi siinä, etteikö ihminen olisi vaikuttanut hiilidioksidipäästöihin. Älkää ymmärtäkö minua väärin. On olemassa paljon dramaattisia asioita, joita ollaan käynnistetty. Sitten kysymys, miten te tämän konkreettisesti oikein näette? Olen pahoillani. Nämä kysymykset ovat tärkeitä ja ne ovat aivan eri suuntaisia. Pyydän, että sallitte minun esittää tämän loppuun asti. Te sanoitte näistä päästöluonnoksista, että jos puhutaan tonnikilometreistä, siis hiilidioksidia per tonnikilometri, päästöt ovat kasvaneet. Ja nämä dieselmyytit, en ymmärtänyt oikein mitä tarkoitatte tarkalleen dieselmyyteillä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Jos kaikki tämä rasite, jota meillä on liikenteessä, erilaisissa veroissa, polttoaineveroissa ja niin edelleen, käytettäisiin ympäristöteknologian liikenne sektorin uudistamiseen eikä sosiaaliturvajärjestelmiin ja kansanterveysjärjestelmiin. Oletteko miettineet, mikä tilanne olisi nyt, sen sijaan, että aina tulee ja vaaditaan uutta verotusta, uutta lainsäädäntöä. Eikö olisi oikein, jos tälläkin tapaa liikennealan verotaakkaa hiukan kevennettäisiin, jotta viime kädessä jotain myös saavutettaisiin? Kiitos, mutta se kaksi minuuttia koskee kaikkia myös teitä. Merja Kyllönen. Thank you, Chair. Thanks, colleague. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat, kiitoksia puhujille. Minä luulen, että meidän on yhdessä keskusteltava ilmastoasioista, mutta myös ilman saasteista, jotka tappavat itse asiassa enemmän eurooppalaisia tänä päivänä kuin auto-onnettomuudet tai liikenneonnettomuudet yleensä. Ja minua huolestuttaa tämä kovin juuri tällä hetkellä. Ja se on huolestuttanut minua jo aikaisemminkin, mutta sen jälkeen, kun tämä Volkswagen-skandaali puhkesi, niin siitä on tullut todella iso asia, tämä skandaali. Ja kun paljastettiin kun paljastui, kuinka autojen päästötestausta on manipuloitu systemaattisesti ja tämä on saanut komission ilmoittamaan, että se tarkastelee uudelleen koko tyyppihyväksyntäprosessin ja mitä muutoksia tarvitaan, jotta saataisiin yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille ja jotta petokset eivät pääse rehahtamaan valloilleen ja jotta voitaisiin spekulaattoreita, investoijia ja myös kuljettajia suojata. Enkä usko rehellisesti sanottuna, että Volkswagen olisi ainoa näin toiminut. Niitä on paljon muitakin. Ja se, mikä minua kovasti huolestuttaa, on se, että jos emme tee Euroopassa mitään, menetämme koko tämän autopelin Toyotalle ja japanilaiselle kisan. Ja on, on hyvä, että auto teollisuus herää, herää ja poliitikot heräävät myös, jotta voisimme tehdä jotakin teollisuuden hyväksi, ihmisten hyväksi ja työpaikkojen hyväksi. Euh, merci pour vos différentes interventions. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenvuorosta. Muutama nopea kysymys. Ensimmäiselle puheenvuoron käyttäjälle on selvä, että nämä 300 miljardia euroa fossiilisista polttoaineista luopumiseen pitäisi ohjata puhtaisiin polttoaineisiin, mutta miten tämä toimii, mikä mekaniikka tässä on ja kuinka se toteutetaan. Sitten toiseksi kaikissa meis, kaikilla meillä on omat vastuumme omissa maissamme alue yhteisöjen suhteen. On puhuttu, että alueiden suhteen meillä olisi jonkinlainen aikataulu, mutta mikä se on, mikä on alue yhteisöjen suhteen suunnitelma. Ja sitten kolmas asia, kehitysmaiden rahoitustukipaketti. Esimerkiksi edustaja Borlon Afrikka-projekti valaistuksen suhteen. Voisiko tällainen projekti saada esimerkiksi rahoitusta? Vielen Dank. Kiitokset ja nyt olen laittanut itsenikin tänne listalle. Puhutaan hälyttämisestä. Minusta hälyttää ei voida riittämiin, jos Alankomaat katoaa meren alle tai Berliinistä tulee satamakaupunki. Näinhän käy, jos ilmastonmuutosta ei pysäytetä. Vaara on olemassa ja tietyt saaret ovat jo kadonneet. Kyllä minäkin saan nyt puhua loppuun, minä annoin teidän puhua loppuun. Siis kyllä tässä saa aika alarmistinen olla. Ja toinen kohta, sähköautot sähköautot, eihän se sähkö tule mistään pistorasiasta. Minkälainen on tase sähköauton normaalin henkilöauton, normaalin hybridin, normaalin bensiiniauton suhteen? Ymmärtääkseni sähköautot eivät ole vielä parempia. Nehän ovat parempia vasta sitten, kun meillä on sataprosenttisesti uudistuvat käytössä. Tämä minua kiinnostaisi. Kolmas seikka, Kööpenhamina. Jos olisin sanonut 25 vuotta sitten, että Kööpenhaminassa 35 prosenttia prosenttia ihmisistä kulkee päivittäin pyörällä töihin. Olisitte pitäneet minua hulluna, mutta se on realiteetti. 20 vuotta sitten siellä tehtiin ratkaisevia päätöksiä. Juuri kaupungeissa tämä on tarpeen, tarpeen koska niissä syntyy 70 prosenttia ilmastolle vahingollisista päästöistä liikenteen kautta. Me voimme siis sekä taata liikkuvuuden että suojella ilmastoa. Ja viimeinen kohta. Olen vakuuttunut siitä, että kun me otamme ympäristön huomioon, voimme myös olla kilpailukykyisiä. Jos me tuemme tällaista ympäristöä vahingoittavaa muotoa. Esimerkiksi lentoyhtiöt saavat 30 miljardia, koska niiden ei tarvitse maksaa kerosiinista veroa. Rautatiet eivät saa vastaavaa tukea. Meillä on olemassa myös ähm, tieliikenteessä vapaaehtoisia järjestelyjä. Meillä on joillakin moottoriteillä Meillä on sellainen tilanne, että meillä saattaa olla sataprosenttinen reititys verrattuna rautateihin. Tämähän on epäreilu tilanne. Jos tällainen epäreilu tilanne säilyy, miten ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa? Minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan vähintäänkin reilu kilpailu, samat ehdot kaikille. Joko kaikki maksavat tai ei kukaan. Ei niin, että ympäristön kannalta paremmat äm, liikennemuodot eivät saa tukea ja muut saavat. Ja anteeksi vain herra Piiper, että puhuin nyt seitsemän sekuntia yliaika. Nyt te saatte vastata. I didn't know. We also fell under... Ei minä tiedä, että meillä oli kahden minuutin sääntö tässäkin. Minä kuulin juuri, että te saatte puhua kolme minuuttia. Uh, Paljon kiitoksia aivan aluksi. Onko mitään positiivisia näkymiä kaikessa tässä? Kyllä mielestäni on. Euroopan kaupungeilla on hyvin erilaisia kehitystilanteita, mitä tulee ilmastonmuutostyöhön ja liikkuvuuteen. Paljon tehtävää on. Jos Kööpenhaminaa vertaisin Brysseliin, voisin puhua vaikka kaksi tuntia, mutta minun nyt on vain kaksi minuuttia. Paljon innovointeja myöskin tehdään kestävän logistiikan alalla ja logistiikkaketju on tärkeä moottori liikenteen alalla ja tässä olemme maailman johtajia. Kun katsotaan maailmanlaajuista kilpailukykyä, on aivan selvää, että uudet teknologiat, esimerkiksi uudet automallit ja moottorit, mutta myöskin ähm, TVT-teknologia ovat tärkeitä, sillä siirtyminen autoliikenteestä eteenpäin tulee tapahtumaan myöskin kehittyneissä maissa ja erityisesti kaupungeissa, jossa ilmaston, ilmanlaatu on hyvin tärkeä kysymys ja ongelma tällä hetkellä. Sitten kysymys liittyen äh, päämääriin IPCC äh, suhteen. Äh, minun täytyy sanoa, että emme me ole neljän tai kolmen asteen muutoksia viimeisen 50 vuoden aikana nähneet. Päinvastoin lämpötilat ovat olleet hyvin tasaisia. Meidän täytyy lähteä hyvin kauaksi taaksepäin ajassa, että näemme näin suuria lämpötilan muutoksia kuin nykyisiä. Ja sitten erät ihmiset mainitsivat täällä tehokkuuden. Kyllä me todellakin rakennamme paljon tehokkaampia autoja, niiden kulutuskilometrejä kohti on laskenut hyvin paljon, mutta kysymys tässä on se, että me ajamme enemmän, meillä on enemmän autoja, autot ovat suurempia ja kaiken kaikkiaan tehokkuus ei ole vielä muuttunut liikenteen suuremmaksi tehokkuudeksi tai pienemmiksi kasvihuonepäästöiksi tai muiksi päästöiksi. Jos tarkastellaan ilman saastumista, olen todellakin sitä mieltä, kuten edustaja Kyllönen sanoi, että Euroopassa meillä on melkoisen hyvä käsitys siitä, mitä ilman saastuminen aiheuttaa minkälaisia terveysvaikutuksia se aiheuttaa. On arvioitu, että 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta liittyy vuosittain Euroopassa ilman saastumiseen, kuten he ilmapaketissakin on mainittu. On melkoisen selvää taas tukien osalta, että tuet, olivatpa ne sitten verohelpotuksia tai suoria tukia, puuttuvat markkinoiden toimintaan ja ne myöskin ohjaavat kuluttajien valintoja. Tämä on kaikkein suurin selittävä tekijä siinä, että monissa eurooppalaisissa maissa autokannassa diiselin osuus on kasvanut niin suuresti. Sitten jos ajattelen hiilienergiaa, hiilen perustavaa energiajärjestelmää ja liikennettä, se on yksi aihe, joka on ehdottomasti kokouksen esityslistalla ja se on OECD, Maailmanpankin ja monien muiden tukema aihe. Paljon kysymyksiä sen suhteen on selkeästi tulossa esiin. Sitten ähm, edustaja Kuhn, äh, tehokkuus ja uusi teknologia on aivan selvää, että meidän pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia käytettävissä olevia keinoja, jotta voisimme parhailla tavalla turvautua eri välineisiin se, että liikennevirrat ovat sujuvampia, ne jakautuvat paremmin, mm, liikenne on sujuvampaa yleisesti. IT-järjestelmät ovat tässä tärkeässä roolissa. Tiedämme, että ne toimivat, mutta niitä ei laajalla mittakaavalla suurimmassa osassa Euroopan alueesta käytetä näillä ruuhkaisilla alueilla, sillä ihmiset pelkäävät, että kansalaiset eivät tukisi näitä malleja, mutta pää, päinvastaisia merkkejä on niistä maista, joista tämä on käytetty. Kansalaiset pitävät siitä, että järjestelmät helpottavat liikennevirtoja. Tämä on esimerkki siitä, kuinka teknologia voi saada kansalaisten tuen, mutta minä päätän tähän ennen kuin nyt vasara iskeytyy päähän, niin kiitoksia. <laughs> um, future is not predicted. That is clear, and, uh, but we have to... Me sanomme, että tulevaisuustutkimuksessa meillä on kahden laisia henkilöitä, eli niitä, jotka haluavat todellakin työstää näitä malleja sitten. Huberilla on oikein hyvät mallit ja hänen ongelmansa on siinä, että hän on teoreettinen fyysikko ja hän tarkastelee, että mikä teknologian toteutettavuusaste on ja sitten hän tämän tote, toteutettavuuden kautta käsittelee näitä asioita ja ottaa ne mukaan malleihinsa. Ja sitten hän määrittää, mikä on tavoitetaso ja astemäärä. Ja minulle sosiologina, poliittisena tieteilijänä tämä huolestuttaa vielä enemmän, koska me tiedämme, että sosiaaliset järjestelmät muuttumat pal- paljon hitaammin. Ja en ole samaa mieltä siitä, että miksi Pariisin kokous järjestetään, miksi järjestetään näitä valtavia poliittisia areenoita, jos tämä ei ole mm, sitten huolenaihe. Ehkäpä tämä todella onkin suuri poliittinen ponnistus, joka siellä on käynnissä ja on ollut käynnissä jo monta vuotta. Minun, no mikä tässä on pointtina on mielestäni se, että mikä on muuttunut kestävyystutkimuksessa – ja tämä liittyy myös teihin. Mm, keskipitkällä aikavälillä voidaan todeta, että viime vuosina on keskusteltu aina eh, energiatehokkuudesta. Tämä on keskipitkän aikavälin strategia, mutta nyt kun katsotaan Elmaun eh, tavoitteita. Se oli korkean tason kokous ja siellä todettiin, että energia- ja liikennejärjestelmä pitäisi irrottaa hiilestä täysin 2100 vuoteen mennessä. Ei siihen ole aikaa kuin 75 vuotta, yksi sukupolvi. Eli henkilö, joka tekee päivittäin työtä tulevaisuuden skenaarioiden parissa ja projektioiden parissa, niin mitä, minä voin, mitä voin sanoa vaikkapa kymmenvuotiaalle niin tänä päivänä? Hänen täytyy elää tuota todellisuutta aikanaan. Eli tämä on se muutos, mitä keskusteluissamme täytyy tapahtua ja tapahtuu. Aikaisemmin puhuttiin kestävyystutkimuksesta, silloin puhuttiin energiatehokkuudesta, energiariittävyydestä, tehokkuudesta yleensä. Ja tänä päivänä nyt meillä on tilanne, että puhumme uudelleen järjestelystä, joka koskee koko talouden ja yhteiskunnan ja sosiaalisen järjestelmän osalta vuodesta 2015 eteenpäin. Eli tämä on transformaatioon liittyvää tutkimusta. Ja tämä on nähtävillä ihan poliittisella korkealla tasolla myös. Mu- muussa tapauksessa Elmarin kokous olisi ollut täysin epäonnistunut, täyttä pluffia. Um, Kiitoksia arvoisat jäsenet näistä kysymyksistä. Sanon jonkin verran näistä lainsäädäntöehdotuksista tai strategisista tiedotteista, joita komissio aikoo esittää pitää muistaa, että me toimimme sekä ajoneuvo, moottoriteknologian nimissä, siis ajattelemme polttoainetta, jota näissä ajoneuvoissa käytetään, että myös koko liikennejärjestelmän telematiikkaa ajatellen, infrastruktuuria tehokkaammin käyttäen, näitä aspekteja ajatellen. Meiltä on tulossa komissiolta tiedonanto, joka koskee liikenteen hiiliosuuden alentamista. Ja myöhemmin tulee myös henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen lainsäädäntöä koskeva uudelleen tarkastelu. Näin muistaakseni on myös tulossa ehdotus, joka koskee hyöty, raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen seurantaa ja valvontaa. Joten tiedätte, että että meillä on työtä myös kansainvälisessä siviiliilmailujärjestössä lentoliikenteen päästöjen osalta ja vaihtoehtoinen, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin hanke, joka on äskettäin hyväksytty ja jäsenvaltiot ovat panneet sitä täytäntöön ja esittävät kansalliset suunnitelmansa lähitulevaisuudessa. Pyrimme siis komissiossa käsittelemään ajoneuvotehokkuusstandardeja. Hiilidioksidi on vähän niin kuin sellainen energian lähtökohta. Me ajamme myös vaihtoehtoisia polttoaineita ja niiden tarvitsemaa infrastruktuuria ja pyrimme saamaan järjestelmät toimimaan telematiikalla paremmin. Ja ennen kaikkea yhteensopivuus on ratkaiseva sana, koska jos me emme pyri varmistamaan teknologioiden yhteen käytettävyyttä se, mitä autossa on, ei ehkä istukaan infrastruktuuriin ja kaiken tämän telematiikan on oltava yhteensopiva ja meidän pääosastomme tekee tätä koskevaa työtä. Lopuksi vielä todelliset päästöt eli ajon aikana tapahtuvat päästöt ja testipäästöt. Tiedätte, että tätä koskevasta lainsäädännöstä äänestettiin komitologiamenettelynä muutama päivä sitten ja tämä ollaan nyt esittämässä parlamentille tarkastettavaksi. Tämä on siis normaali komitologian menettely. Perustarinahan tässä on se, että koko testausta tiukennetaan ja lisätyötä on tehtävä tarkastajien riippumattomuuden ja muun vastaavan osalta, mutta työ on siis käynnissä ja se on jo edennyt. Ja sitten paikalliselta tasolta mainittiin hyvät käytänteet joistakin kaupungeista, pyöräilyn osuudesta ja niin edelleen. Olette ehkä havainneet, että lokakuussa epävirallinen liikenneneuvosto käsitteli yhden kokousjakson ajan pyöräilyä ja komissio on luvannut mahdollistaa kaupunkien välisen parhaiden käytänteiden vaihdon. Tietysti tähän liittyy subsidiarit ja pyöräily voidaan hoitaa kunnallisella tasolla. Sitä ei välttämättä tarvitsisi tuoda eurooppalaiselle tasolle, mutta me pyrimme Civitas-ohjelman ja muiden vastaavien ohjelmien kautta mahdollistamaan mitä vain voimme. Kiitokset. Kiitos ja herra Broinings on pyytänyt vielä lyhyttä täydennystä. To answer the question. Kyllä unohdin kysyä puheenjohtajan e-drivingin liittyvään kysymykseen, siis koskien näitä autoja, jotka suorituvat huonommin. Tilanne oli mainitun kaltainen 15 vuotta sitten, mutta ei enää. Me olemme onnistuneet tekemään suurempia kasvihuonekaasuleikkauksia, päästöleikkauksia, polttomoottoreissa. Ja toisekseen luonnollisesti tietenkin on niin, että olisi ideaalitilanne, että energia olisi uusiutuvaa energiaa, mutta joka tapauksessa energiasiirtymässä me siirtyisimme saastuttavasta ähm, energiamuodosta toisenlaiseen keskitettyyn energiaan, joka auttaisi ja tätä energiaa ja näitä ajoneuvoja käyttäisiin kaupungeissa. Eli vaikka energiantuotantoon liittyy saastumiskysymyksiä, se auttaisi, kun ajattelemme polttomoottoreihin liittyviä kasvihuonepäästöjä ja muita saastuttavia tekijöitä. Kiitoksia. Kiitokset. Haluaisin kiittää sydämellisesti näistä alustuksista, myös kysymyksistä ja vastauksista. Ehkä vielä yksi huomautus, miksi olen optimisti. 8. lokakuuta liikenneministerineuvosto kuunteli kolmen tunnin ajan kaupunkiliikkuvuutta. Kolmen tunnin ajan he kuunteli, kaupun, kuuntelivat kaupunkiliikkuvuutta koskevaa esitystä ja sen jälkeen he päättivät yksimielisesti pyöräilyn tiekartasta. Ja nyt on tarkoitus saada suuri osa äh, kuljetuksista sähkö muotoisiksi. Eli ajatelkaa, että puolet kaupunkien kuorma-autoista saataisiin pois. Sehän olisi ihan mieletön muutos. Ja nyt kiitokset ja siirrymme seuraavaan paneeliin. So, dürfte ich dann... No niin, saanko pyytää teitä istuutumaan? Voitteko ystävällisesti istuntua ja jatkamme toinen paneeli. Und da begrüße ich recht herzlich Herrn... Sydämellisesti tervetuloa. Kyseessä ovat nämä pääasiallisten liikennemuotojen edustajat. Täällä on Peter Doleisi, autovalmistajien liitosta ja Edmund Hughes kansainvälisestä meriliikennejärjestöstä ja Eric Dotria, hän on Clean Sky toiminnanjohtaja. Ja aluksi herra Peter Doleisi, 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and good Kiitoksia paljon hyvää iltapäivää kaikille. Yritän pitää esitykseni lyhyenä niin, että saisitte esittää enemmän kysymyksiä sitten lopussa. Aloitan joillakin avainluvuilla, jotka nyt tässä täytyy toistaa ja pitää mielessä, kun puhutaan tulevaisuuden liikenteessä ja kuljettamisesta. Liikenne on yksi avaintekijöistä liike-elämän ja yksityisten ratkaisujen aikaansaamiseksi se impro- antaa mahdollisuuden improvisoituihin palveluihin ja on muistettava, että tämä on todella tärkeä taloudellinen fasilitaattori yksityisratkaisuja koskien on todettava, että sillä mahdollistetaan työ, voiman liikkuvuus, antaa, se antaa pääsyn sellaisiin palveluihin, joita tarvitsemme elämämme varten, ja usein unohdetaan, että se auttaa myös suojelemaan erityisiä yhteiskuntaryhmiä ja ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä. On selvää myös, mitä sanottiin täällä aamulla, että li- tieliikenne ja mm, matkustaja-autot, yksityisautot ovat vähentäneet hiili päästöjään vuodesta 2007 eteenpäin. Ja erityisesti meidän tapauksessa tämä on totta, koska meillä on sellaisia tavoitteita, joita ei ole helppo saavuttaa, mutta olemme oikealla tiellä. Mutta tietenkin tulevaisuudessa täytyy keskustella vielä siitä, että onko tämä oikea päästöjen vähentämisnopeus vai pitäisikö sitä vielä nopeuttaa. Jotta tämä erityisrooli liikenteellä säilyisi, meidän täytyy miettiä, miten saadaan luotua yhtäläistä toiminta edellytykset eri sektoreiden välillä, ja tässähän mainittiinkin, että eri vaatimukset ja eri tavoitteet koskevat eri liikennemuotoja. Jos nyt ajatellaan niitä muutoksia, jotka liittyvät eri liikennemuotoihin, niin nähdään, että me olemme helpottaneet ja itse asiassa kolminkertaistaneet mahdollisuudet junarahtimahdollisuudet. Matti Batino eri, erityisesti tässä valikunnassa massoista keskusteltiin, mutta se para, parantaa liikenteen toimintamahdollisuuksia. Eli yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ovat tärkeitä, erityisen tärkeä asia. Ja toinen unohtettu asia on edullisuus. On kiva, että on fantastisia ratkaisuja, mutta ne täytyy olla kaikkien saatavilla. Tämä koskee erityisesti yksityisautoja. Ei pidä unohtaa, että keski Vertoauto on 10 vuotta vanha täällä Euroopassa. Siinä on 10 vuotta vanhaa teknologiaa. Eli olisi mukava tietysti saada lisää tukea uusille autoille, mutta jos otetaan uusi auto, niin silloin esimerkiksi bensan kulutus vähenee merkittävästi. olemme laskeneet, että vaikka pitäisimme 95 vuoden tavoitteet voimassa, niin yli 30 prosenttia päästöistä vähenisi vuoteen 2030 mennessä. Ja kuten täällä mainittiin, meillä on uusia ratkaisuja sekä bisnespuolella että teknologiapuolella tarjolla, joten meidän ilman muuta tulee investoida jatkossakin uusiin ratkaisuihin plugin hybridiautoihin ja uusiin uutta käyttövoimaa, erilaisia käyttövoimaa käyttäviin autoihin. Ja täällä todettiin myös, että kyse ei ole pelkästään teknologiasta, vaan koko ympäristöstä, joka auttaa panemaan täytäntöön tiettyjä toimenpiteitä meidän, myös meidän puoleltamme, joten me voimme luoda tietenkin autoja, liike, liikennevälineitä, mutta niitä ei voida käyttää, jos ei ole asianmukaista infrastruktuuria sähköautoja esimerkiksi. Eli jos me käytämme sähköä, joka on hiilellä tuotettua, niin se ei välttämättä auta ympäristöä. Ja jos emme standardisoi akkujen latauspisteitä, niin on tietenkin parempi, että pysytään auton kanssa siellä tallissa. Tiettyjä toimenpiteitä on pantava täytäntöön ja esimerkiksi meidän alallamme yksityisautot ovat sellaisia, että tällä hetkellä keskitytään autojen teknologiaan ja minun mielestäni se on väärin. Eli jos meillä on sama auto ja jos sitä ajetaan, jos te kaikki ajatte sitä, niin tulokset ovat eri jokaisen kuljettajan kohdalla, vaikka auto olisi sama. Meidän on mietittävä IT-ratkaisuja taloudellisen ajon edistämiseksi, koska me olemme auton ajamisesta vastuussa, eikä auto. Eli kaikki, kaiken tämän pitäisi muuntua kattavaksi lähestymistavaksi. Eli kyseessä ei ole pelkästään moottorit, vaan koko iso paketti, joka siihen liittyy. Omaan lähestymistapaamme liittyen toteaisin, että me keskitymme tietenkin liikenteen digitalisointiin. Täällä on mainittu usean kertaan, että yhteistoiminnalliset älykkäät liikennejärjestelmät ovat keskeisessä asemassa, mutta kyseessä ei ole pelkästään autot. Viime viikolla olin itse asiassa Hollannissa ja on mukavaa, jos siellä käy kylissä ja siellä on synkronoidut valot, jotka tunnistavat tiellä liikkujan heti. Ja tällä tavalla pystytään säästämään energiaa välttämättä ja vähentämään hiilidioksidipäätöjä. Se, se vaikuttaa kaikkeen. Ja jos tehdään näin Brysselissä, niin sehän olisi erinomainen asia. Mutta tämä on realiteetti, joka ei liity pelkästään autoihin, niin että liikennevalot toimisivat aina sen mukaan, kun, äh, kuinka paljon liikennettä lähestyy risteykseen. Meillä on myös valtava me, tällä on myöskin valtavat ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset. Ja vihreämmän liikkuvuuden ratkaisut ovat tärkeä asia. Yritämme saada uusia ratkaisuja aikaan. Ja jos vertaan nyt kymmenen vuotta sitten olleeseen autokantaan, niin muutoksia on tapahtunut. Meillä on hybridiautoja ja meillä on täysin sähköisiä autoja myös. Tarjoamme myös erilaisia polttoaineratkaisuja ja niin edespäin. Ja tärkeää osa tätä pakettia, kolmas osa tätä pakettia on urbaaniliikkuvuus, kaupunkiliikkuvuus ja sieltä löytyy ratkaisumahdollisuuksia myös. Mutta täällä mainitsin nimenomaan kaupungit, kyllä. Mutta jos meillä on 200 erilaista ratkaisua käytössä, niin tilanne vain pahenee. Tarvitsemme harmonisoitua lähestymistapaa kaupunkeja varten, koska kyseessä on ihan yksinkertainen taloudellinen asia. Jos tarvitaan sähköä yhtäältä ja toisaalta äh, erilaisia muita polttoaineita, niin se tarkoittaa pienempiä markkinoita ja suurempia, suurempia kuluja ja suurempia kuluttajahintoja. Ja lopulta tämä ei auta ketään, joten tiedän, että meillä on tietysti subsidiariteettiperiaate tässä, olen samaa mieltä, mutta koska olemme maailmanlaajuinen valmistaja, tarvitsemme maailmanlaajuisia ratkaisuja ja silloin ratkaisut eivät voi olla kovin fragmentoituja kunkin alueen tai kunnan tarpeiden mukaan. Joten loppujen lopuksi olemme sitä mieltä, että tietenkin me yritämme saada ratkaisuja aikaiseksi ja tuloksia aikaiseksi ja yhä enemmän tulevaisuudessa. Ja tämän kuulemisen tavoitteena on määrittää, mitä voisimme tarjota COP21 puitteissa. Me katsomme, että tänä päivänä meillä on jo ilmasto- ja energiapaketti kunnossa, ja kasassa ja katson, että meillä on jo hyvinkin vakaa puitteisto, jonka puitteissa tiedämme, mihin suuntaan edetä EU 2030-paketin sisällä. Ja me katsomme, että COP21 on hyvin kunnianhimoinen, jossa verrataan vaikkapa USA ja Japaniin. Mutta tietenkin paketin täytyy olla täytäntöön pantavissa, toteuttamiskelpoinen, myöskin taloudellisesti, ja se vaatii sitoutumista myös muilta. Ei riitä, että me täällä Euroopassa saamme tuloksia aikaiseksi. Mutta se, mistä myöskään verkkosivuilla, joka on tällä, tällä valiokunnalla ja siinä on ympärinsä kääntyvä maapallon kuva. Ja jos katsotaan sitä Kiinaa ja USAta, niin huomaamme, että siellä ei tehdä yhtä paljon asioiden suhteen. Joten COP21, siitä pitäisi tulla jonkinlainen sitova ratkaisu ja kaikille sopimusosapuolille. Ja Euroopan ei pitäisi olla kuitenkaan naivi ja sen pitäisi pysyä ambitioissaan samalla tasolla kuin muillakin, koska yritykset haluavat tuskin tänne, jos meillä on huonommat ää, toimintalosuhteet kuin jossakin muualla. Tämä on toimiala, joka toimii maailmanlaatuisesti. Eli COP21 tulokset, kun saadaan lopulta paperille, niistä voidaan muotoilla omia politiikkoja, meidän lähestymistapojamme. Ja kiitoksia paljon, että kutsuitte minut tänne. Especially for the one minute. Now ja nyt Edmund Hughes kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä. Olkaa hyvä. Uh, okay, thank you. Uh, thank you Suuret kiitokset puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen täällä tänään edustamassa kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn sihteeristöä ja ilolla kannan oman korteni kekoon teidän kuulemisessanne, joka koskee energiatavoitteita. Laiva liikenne on noin 90 prosenttisesti vastuussa globaalista kaupasta ja se on siis keskeinen tekijä kansainvälinen laivaliikenne on säädelty IMOssa ja sen yli 70 jäsenvaltiota ymmärtävät, mikä on ilmastonmuutoksen antama haaste ja mikä on tarve kaikkien eri sektorien osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. IMO on ollut päättäväisesti johtavassa asemassa kehittämässä juridista ja teknistä puitteistoa niin, että merenkulusta on tullut puhtaampaa ja turvallisempaa ja samaan aikaan olemme tarjonneet maailmalle kustannustehokkaan, energiatehokkaan tavaroiden ja tuotteiden kuljetusmuodon talouden tukemiseksi ja yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Laivojen päästöjen leikkaustarve on imossa ymmärretty. Näin ollaan otettu eteenpäin askel jo vuonna 1997 kansainvälisellä sopimuksella, joka pyrkii estämään laivojen aiheuttamaa saastuttamista. Siinä otetaan huomioon yli 95 prosenttia kansainvälisesti liikkuvien laivojen ilmapäästöistä. Tämä edellyttää sitä, että kun uusia laivoja rakennetaan, niiden on oltava vuonna 2025 eh, huomattavasti energiatehokkaampia kuin viime vuonna. Tämä koskee yli 680 alusta, jotka on rakennettu pakollisten energiatehokkuusvaatimusten mukaisesti. Eli kansainvälinen merenkulku on ottanut johtavan aseman ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa. Ja sitten energiatehokkuustoimenpiteiden puolesta me olemme kehittäneet tätä siltä osin, että monet laivayritykset ymmärtävät nyt voivansa käyttää laivo, laivojaan tehokkaasti niin, että samaan aikaan vähennetään energiakulutusta ja päästöjä. Tämä energiatehokkuuskulttuuri todennäköisesti vahvistuu, kun yritykset pyrkivät saavuttamaan kilpailuedon ja edelleenkin merenkulun merkitys tässä mielessä kasvaa. Vuoteen 2012 mennessä kansainvälisen merenkulun osuus päästöistä laski 2,8-2,2 prosenttiin. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että meritse käytävä kauppa kasvoi huomattavasti ja näin myös rahdinkuljetus. Tarvitaan kuitenkin lisää edistystä koska hiilidioksidipäästöt voivat kasvaa 50-250 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Sen jälkeen, kun vuonna 2011 hyväksyttiin uudet määräykset, IMO on pyrkinyt ajamaan niiden yhdenmukaista soveltamista koko maailmanlaajuisessa laivastossa. Meidän ympäristönsuojelukomiteamme IMPC pohtii myös lisätoimenpiteitä merenkulun energiatehokkuuden parantamiseksi myös polttoainekäytön osalta. Usein puhutaan teknisistä toimenpiteistä ja verotuksellisista toimenpiteistä. Tämä on usein tapahtunut IMOn puitteissa ja se tunnustettiin Kioton pöytäkirjassa. Puheenjohtaja viittasi siihen aiemmin. Siinä yhteydessä IMO tunnustettiin tahoksi, jonka pitäisi puuttua päästöihin ja käsitellä niitä. Kannattaa muistaa, miksi näin on. Osaksi se tapahtui siitä syystä, että kansainvälisesti kulkevien yritys, äh, laivojen päästöjen kohdentaminen johonkin tiettyyn valtioon oli hyvin vaikea. Ainoastaan IMOlla on kansainväliset välineet, joilla voidaan tehokkaasti panna täytäntöön vaatimuksia, jotka koskevat kansainvälistä merenkulkua. Esimerkiksi kansainvälisessä merenkulussa on jo kattava valvonta, joka takaa yhtäläiset toimintaehdot kaikille laivoille – niin, että ylläpidetään IMOn periaatetta ei suosituimmuudesta. Laivojen päästöt tulevat vähenemään huomattavasti jos saadaan aikaan muita sääntelytoimia, joilla leikataan ilmaliikenteen päästöjä, saadaan aikaan lisätukea kestävälle meriliikenteelle. Viime vuonna 9,8 miljardia tonnia tavaraa kulki meritse ja tämän odotetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Todennäköisesti äh, rahdin kuljetustarve kasvaa, mikä edellyttää isompia aluksia ja lisäaluksia. Voi hyvin olla vaikutuksensa globaaliin kauppaan ja kehitykseen mikä pitää ottaa tarkkaan huomioon jos sovelletaan kehitystoimia kansainvälisesti, niin voidaan sanoa, että IMO on palvellut kansainvälisesti hyvin. Voidaan sanoa, että se käsittelee ongelmia monimutkaisia kansainvälisiä sellaisia, ja siksi on selvää, että IMO on sopiva kansainvälinen eli jatkamaan tätä työtä kasvihuonekaasujen päästöjen leikkaamiseksi kansainvälisessä meriliikenteessä jatkossakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt seuraava puheenvuoro. Ja hän on Erik Dotrio Clean Skysta. Olkaa hyvä. Clean Sky, euh, il, faut, il est assez facile. Kiitoksia puheenjohtaja. Clean Sky on kuten selvää, toimija, joka pyrkii parantamaan toimintaa ilmailualalla ja ilmastonmuutoksen suhteen hiilidioksidipäästöt, jotka koituvat alalla, ovat noin 3 prosenttia tieteellisten hypoteesien mukais, mukaan, eli melko vaatimattomia, mutta ilmailualalla on erittäin vahvasti kasvava ala. Tämä on syy sille, että toiminta on perusteltua, vaikka päästöt ovatkin vain kolmen prosentin tasolla tällä hetkellä. Tässä teillä on kaavio, joka on erään kansainvälisen toimijan ATAG luoma. Kyseessä on Transport Action Group – eli ilma-alan toimintaryhmä. Ja tämä kaavio osoittaa, kuinka tulee tapahtumaan, ellemme tee mitään, jos polttoaine on nykyisen kaltainen ja niin edespäin. Eli jos ilmailualan kasvu annetaan, kasvun annetaan kasvaa nykyisen mallin mukaisesti, 4-5 prosentin vuosikasvu on odotettavissa. Voimme aina puhua siitä, minkälainen kasvu odotus vuoteen 2050 mennessä oikein on, mutta tähän mennessä kasvu on ollut melkoisen tasaista ja jatkuu yhä siihen vuoden 2008 kriisi tai muut ilmiöt ovat hädintuskin vaikuttaneet lainkaan. Tämä osoittaa, että meidän täytyy toimia ja tässä näette, emme mene yksityiskohtiin, näette kuitenkin erilaisia teknologisia malleja, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että tämä kehityskulku saataisiin muuttumaan. Tässä meillä on kaikki maailman lentoyhtiöt ja kaikki maailman ilmailualan teollisuuden toimijat koottu yhteen ja olemme kuvitelleet, kuinka voisimme vuoden 2020 jälkeen saada neutraalin, mm, ilmastollisesti neutraalin kasvun aikaan vuoteen 2050 mennessä. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite luonnollisesti ja meillä täytyy olla hyvin paljon erilaisia välineitä, joiden kautta voimme tähän päästä. Tässä kyseessä on Eurooppa ja tavoitteet, joita Euroopassa on määritelty. Meillä on Akare-eurooppalainen ilmailualan tutkimusneuvosto, jossa on mukana julkisen sektorin edustajia ja ilmailualan edustajia. Ja tässä meillä on kaksi erilaista tavoiteryhmää, 2020-2050 tavoitteet. 2050 kuulostaa kaukaiselta vuodelta, mutta täytyy ottaa huomioon se, että ilmailuala on hitaasti kehittyvä ala. Voi mennä vuosikymmeniä jonkin keksinnön käyttöön ottamiseen ja vuosikymmeniä ilmailualusten käytöstä poistumiseen. Eli syklit ovat hyvin pitkiä ja tämä vaikuttaa asioihin. Jos haluamme vaikuttaa vuoden 2050 päästöihin, meidän täytyy toimia nyt. Tavoitteet ovat siis moninaisia. Vähentää erilaisia päästöjä, typpipäästöjä, hiilidioksidipäästöjä, eli 50 prosenttia leikkauksia päästöihin vuoteen 2020 mennessä ja 75 prosenttia leikkauksia vuoteen 2050 mennessä. Tämä ei tarkoita sitä, että vuonna 2050 olemassa olevien ilmailualusten päästöt leikkattaisiin puoleen. Tämä tarkoittaa tietyn kategorian uusien ilmailualusten päästöleikkaustavoitetta. Clean Sky on tietyllä tavalla toiminnallinen osuus näissä tavoitteissa. Monta kertaa on todettu, että nykyteknologia ei riitä. Olen täysin samaa mieltä, mutta tarvitsemme myöskin teknologiaa, että pääsemme näihin keski- ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Clean Sky on ohjelma ja yhteisyritys julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoitteinen ohjelma on selvää, että kaikkein suurin tutkimusohjelma, jota koskaan on aloitettu ympäristövaikutusten osalta, kuuluu tämän ohjelman piiriin. Tähän liittyy myöskin ilmailualusten kilpailukykyisillä, kaikkein kilpailukykyisempiä lentokoneita ovat kaikkein vähiten saastuttavat. Tähän liittyy monia ulottuvuuksia eri teknologian aloilta, jotka täydentävät toisiaan me pyrimme tavoittamaan siis ensin vuonna 2050, 2020 äh, ja sitten 2050 tavoitteet tarvitsemme 4 miljardia euroa, josta 8 miljardia eurooppalaista rahoitusta. Meillä on muitakin yhteisohjelmia, jotka vaikuttavat äh, ympäristöseikkoihin, esimerkiksi äh, vety, polttoaine, hankkeet ja niin edespäin tai biopolttoainehankkeet. Clean Sky käsittelee monia erilaisia laitteistoja lentokoneissa, sähköisiä laitteistoja, moottoreita ja niistä aivan lentokoneen eri rakenteisiin asti erilaista laitteistoa. Eli kattaa ilmailun erilaista teknologiaa aivan pienistä lentokoneista hyvin suuriin Airbusin kaltaisiin lentokoneisiin asti. Korostaisin oikealla kuvassa seikkaa. Teknologia-arviointia tehdään vuotuisesti ja vuosi vuodelta me arvioimme, onko määritellyt tavoitteet saatu eri lentokonetyyppien suhteen tautettua ja voiko nykyteknologia tähän päästä. Tämä tekee mahdolliseksi kohdentaa toimintaa ja hyvä uutinen on se, että Clean Skyn ensimmäinen sukupolvi, ensimmäinen kierros on päättynyt ja nyt meillä on uusi kierros, joka alkaa. Muutama kuva, joiden kautta saatte esimerkkejä, muutamia esimerkkejä lentokoneista. Nämä ovat hyvin kalliita teknologian aloja ja siksi tämä on Tässä kyseessä ovat esimerkiksi lyhyen ja keskipitkän välin ilma-alukset, nykyisen ilma liikenteen teknologian myötä voimme päästä 40 prosenttiin hiilidioksidileikkauksista. Asiat ovat siis äh, hyvällä äh, tolalla, mutta me tarvitsemme hyvin paljon tässä myöskin teollisuuden osallistumista. Tämähän on jaettu ponnistus 50-50. Ja sitten mitä tulee hybridimoottoreihin äh, ja hybridimoottoreiden jälkeen sähkömoottoreihin, ne kuuluvat mukaan Clean Sky ohjelmaan ja mukaan lukien myöskin hyvin suuret lentokoneet. Tämä on sellainen asia, joka tulee vaatimaan hyvin pitkän ajan. Kuten sanoin, ilmailuala on sektori, joka muuttuu hitaasti. Se on pitkän aikavälin sektori ja myöskin hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen on pitkän aikavälin työtä. Sitten vielä viimeinen asia. Ilmailu on ala, joka on ollut kansainvälisesti erittäin organisoitunutta aina. Ja tämä on hyvin tärkeä seikka. Turvallisuusulottuvuus on maailmansodan jälkeen johtanut ilmailualan maailmanlaajuisen organisoitumiseen. Ja meillä täytyy olla yhteisiä tavoitteita, yhteisiä toimia, sitovia toimia. ICAO tässä pian tulee luomaan hiilidioksidipäästöihin liittyvän säännön ja nämä kansainväliset organisaatiot myöskin ovat siis mukana Mä Uskon, että tässä on kaikilla sama sillä Eurooppalaiset eivät ole yksin, amerikkalaiset ovat myöskin mukana kun teemme Clean Sky-ohjelman parissa töitä. Kiitoksia. Kiitokset tästä kolmannesta alustuksesta ja nyt pääsemme kysymyksiin ja puheenvuoroihin jäsenten puolelta. Aluksi Kari Mandelli. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset ja tervetuloa vieraillemme. Minulla on useita kysymyksiä erityisesti liittyen autoliikenteeseen ja myöskin puhun hiukan ilmailusta. Aivan aluksi aikaisempi puheenvuoron käyttäjä sanoi, että tulevaisuutta on mahdoton ennustaa, mutta me näemme tulevaisuuden nyt hyvin synkkänä, sillä meillä on lukuja 40 000 kansalaista e- Euroopan unionissa kärsii säästeistä, jotka ovat rajojen yläpuolella. Ja 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta Euroopassa sattuu pienhiukkaspäästöihin ja saasteisiin liittyen. Eh, on hienoa, että olemme täällä kaikki keskustelemassa saastumisesta, mutta olemme arvioinut, että 777 miljardia euroa tarvittaisiin näihin toimiin, jos haluamme siihen todellakin puuttua. Kuinka voi olla, että nyt tätä neljän, äh, anteeksi kahden, 80 milligramman äh, päästörajoitusta eurooppalaiset autorakentajat eivät pysty saavuttamaan huijaamatta, vaikka amerikkalaiset siihen pystyvät. Ja sitten toinen kysymys liittyy ähm, nopeuksiin. Nopeuksiin liittyen täytyy sanoa, että vuonna 2014 liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia sattuu hyvin paljon. Ehm, ja tämä liittyy ylinopeuksiin. Voin urbaani liikenneasian esittelijänä tämän todeta. Ihmiset ehm, pyrkivät lakaisemaan tämän tyyppiset kysymykset eh, maton alle neuvotteluissa kaiken tavoin, vaikka nopeusrajoitukset kaupungissa ovat erittäin tärkeä kysymys nykyisin. Ja sitten, kuten mainittiin aikaisemminkin, puhdasta diiseliä ei ole olemassakaan. Auton rakentajat eh, erilaisia pienhiukkas eh, suodattimia ottavat käyttöön, mutta nämä pienhiukkaset ovat niin pieniä, että menevät niistä läpi ja päätyvät suoraan kansalaisten keuhkoihin. Minulla on siis eh, autoteollisuudelle kysymys. Minäkin haluaisin tietää lopultakin, koska te tulette todella pohtimaan sitä, että muuttaisimme autoteollisuutta niin, että dieselistä, erityisesti dieselistä, hiljattain luovuttaisiin sillä, ellette näin tee ja autoihin ähm, polttoaineeksi ottaa uusia teknologisia ratkaisuja. Me olemme todellakin pulassa. Ja sitten vielä viimeinen kysymys ilmailuun liittyen. Uskoakseni tämä sektori on sellainen, jossa ilmaston ja liikenteen side on yhä läheisempi ja haluaisin tietää, äh, kun nyt me verotamme diiseliä, emmekö voisi kerosiiniakin tulevaisuudessa verottaa. Tämähän tukisi ilmastopolitiikkaa, sillä tämäkin sektori on erittäin saastuttava. Kiitoksia. Ja Kilönen. Kiitokset ja Merja Kyllönen. Thank you, Chair. Thanks for the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puhujille. Minä haluaisin ottaa esille joitakin kuumia kysymyksiä herra Liesille liikkuvuudesta ja kestävästä äh, liikenteestä, koska olette autovalmistajien yhdistyksen johtaja. Minusta tuntuu, että kun te sanoitte, puheessanne, että ei ole niin väliä Euroopan autoilla, koska olemme niin pieni populaatio täällä, mutta jos nyt otan omat paperinne esiin koskien henkilöajoneuvojen käyttöä kaikkialla maailmassa, niin meillä on maailman suurin autokanta täällä EU:ssa. Ja todellakin meidän tekomme täällä Euroopassa vaikuttavat merkittävällä tavalla. Meillä on valtava autokanta – täällä, henkilöautoja nimenomaan. Joten todella toivon, että ette koskaan laittaisi meitä sinne pikkupelurien joukkoon, koska tässä tapauksessa kaksi tai kolme kertaa enemmän autoja kuin USA, joten kyllä me olemme aika iso peluri tässä henkilöauto pelissä. Ja ne saastuttavat merkittävällä tavalla ja vaikuttavat myös ilmastokysymyksiin. Eli varasta mahdollista onnea vaan toimintaan. Thanks, uh, Chair. Um, I have two small questions. One back of the um, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi pientä kysymystä. Ensinnäkin autovalmistajille ja sitten Clean Sky toiminnanjohtajalle kuorma-autovalmistajat, autojen valmistajat sanovat, että heihin voi luottaa, että he voivat saada aikaan säästöjä polttoaineen kulutuksessa ja samaan aikaan joitakuita teidän jäseniänne syytetään siitä, että ne ovat lyöneet hinnat lukkoon kartelliksi vuoden 1997-2011 väliseksi ajaksi ja tämä koskee Äh, tuota aikataulua, jolloin puhdasta teknologiaa on tuotu esiin. Joten asia kaunistelematta, miksi meidän pitäisi teihin luottaa? Ja toinen kysymys liittyy ilmailualaan. Ja havaitsin, että tuolla kalvolla oli kokonaishiilidioksidipäästöt. Mietin vain, oliko oliko siinä kasvujen päästö vai päästöjen kasvu vai oliko siinä ilmailun kokonaispotentiaali? Jos nimittäin nuo päästöt tapahtuvat tuolla ilmassa korkealla, niin niiden vaikutus on aivan toinen. Kiitoksia ja nyt Markus Piipä. Niin, minulla ei niinkään ollut tarve ottaa esille näitä hyviä alustuksia kuin puuttua kollegoideni kommenteihin Hyvät ihmiset sieltä vasemmalta, onko teille nyt selvää, että autoteollisuudessa on 12 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa ja näihin liittyy perheet? Onko teille selvää, että 75 prosenttia autosta on keskisuurten yritysten rakentamia. Niissä on alle 250 työntekijää. Ja sitten jos kielletään jotakin dieselteknologiaa hyvin pian, ajatteletteko te ollenkaan tällaisia seikkoja jos sellaista ehdotatte. Minä olen todella huolissani siitä, eikö tässä lähdetä hiukan yksipuolisesti argumentoimaan. Luonnollisesti tämä autoskandaali on tapahtunut. Tietenkin ne, jotka sen aiheuttivat, on vedettävä vastuuseen, mutta ei voida puhua koko autoteollisuudesta. Kyseessä on äh, rikollisjengi isossa konsernissa, mutta sen takia ei pidä lähteä tuomitsemaan koko autosektoria. Muutoin ollaan ihan väärillä teillä. Sen halusin tähän lopuksi todeta. Kiitoksia, ja koska te otitte puheenvuoron, niin minäkin otan tässä puheenvuoron. Yksipuoliset kannanotot ovat sallittu, ja se kuuluu demokratian. Ja kun tässä nyt autoteollisuus otettiin esille, nämä suuret monsterirekat, Ecoliner sanotaan myös, on olemassa sellainen tutkimus, että 35 prosenttia voidaan saada siirtymään kuljetuksia raiteilta tieliikenteeseen. Siksi minä vastustan tätä. Toiset kannattavat niitä, mutta lopputulema ei yleisesti ottaen ole myönteinen. Sitten toinen seikka autoista. On ollut paljon kehitystä viimeisten vuosien aikana. Te mainitsitte esimerkkejä viimeisestä kymmenestä vuodesta pitää paikkansa, mutta tase kokonaisuutena ei ole parempi, koska autoja on enemmän, ne ovat isompia, ne ovat painavampia, ne kuluttavat enemmän. Esimerkiksi nämä SUV-tyyppiset ovat sitimaasturit ovat hyvin paljon suurempia. Ja sitten taas laivaliikenteen osalta valtameriliikenteessä käytetään raskasöljyä ja se on erityisjätetuote. Miksi raskasöljyä ei ole kielletty jo aikapäiviä sitten? Se on erikoisjätettä ja sitä poltetaan ilman suodattimia. Koska uskotte IMOssa, että se saadaan kiellettyä? ja valtamerissä, valtameriliikenteessä tämä moottorikäyttö on pienin ongelma. Normaali dieselillä tilanne olisi jo parempi kuin tällä öljyllä. Sitten kansalliset valtiolliset tuet kerosiinille. Nehän eivät maksa siitä veroja, mutta minä kannatan luonnollisesti kaikenlaista lentoliikenteen rajoittamista ja vähentämistä. Jos Stuttgartin ja Frankfurtin välillä on joka vuosi 3000 lentoa, niin se on ihan järjetöntä. Se olisi helppo siirtää toiseen liikennemuotoon ja voin ottaa muita vastaavia vertauksia esille Berliini-Hampuri, Berliini-Hannoveri, Berliini-Bryssel, Pariisi-Bryssel. Tähän suuntaan pitäisi siirtyä. Ja sitten vielä toiseksi viimeinen kohta, nopeusrajoitukset. Se on aika jännittävä juttu. Saksassahan on kyse ainoasta maasta, jossa ei ole nopeusrajoituksia. Ja nämä todellisen maailman arvot on rajoitettu Euroopassa ja Yhdysvalloissa nopeuksiin, jotka ovat 120 kilometriä tunnissa. Kysymys, tarvitaanko Saksassa tehokkaampia tutkintatoimia niin, että autoilla ajetaan päästömittauksissa 200 kilometriä tunnissa? Puhun Saksasta. Minä puhun Saksasta. Me tarvitsemme eurooppalaiset testit, jotka ovat kaikille samanlaisia, mutta koska vain Saksassa saa ja 250, tarvitaanko tiukemmat arvot saksalaisille autoille vai sovelletaanko nopeusrajoituksia Euroopan laajuisesti? Hän ei antaisi minun puhua loppuun asti, onko tämä nyt jo toinen tai kolmas kerta, mutta minä palaan vielä teidän kysymykseenne. Kuuntelin nimittäin tarkoin. Autoteollisuus, tuo työpaikkojen kanssa, mitä sanoitte, pitää paikkansa. Mutta esimerkiksi Itsat hoitaa oli aivan loistava ajattelija. 25 vuotta sitten hän muutti Daimler-konsernia ja sanoi, että meillä on auto, rakentajana mahdollisuuksia ainoastaan, jos me olemme liikkuvuuskonserni. Eli 25 vuotta sitten tehtiin mersuja, kuorma-autoja, rautateitä, paikallisliikenteen junia. Sitten tuli Schremp, myi kaiken muun pois, veti bonukset yli ja nyt Daimler on riippuvainen pelkistä autoista ja niiden myynnistä. Jos se olisi liikkuvuuskonserni, tilanne olisi toinen. teillä menee hyvin maailmanlaajuisesti. Silloin voitaisiin varmistaa työpaikat, siirtää ne tähän tuotantoon ja suojella ilmastoa. Se on autoteollisuuden tulevaisuuden näkymä ja mahdollisuus. Minä olen vakuuttunut siitä, että vain niillä autonvalmistajilla on tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka ymmärtävät muuttua liikkuvuuskonserneiksi, kuten hän aikoinaan tajusi. Ich glaube, da haben Sie mehr Erfahrung als Metz teillä on varmasti siitä Mersun kuljettajana enemmän kokemusta kuin minulla. Ja nyt vielä Ivo Bellet, olkaa hyvä. Thank you well, uh, Kiitokset puheenjohtaja. Esitän kysymyksen hollanniksi herra Hughes Imosta. Luonnollisesti Kuten kaikki tietävät, tässä ollaan menossa kohti Pariisin COP21-kokousta ja tiedämme kaikki, että kaikkien liikenteen alojen on ponnisteltava myös rakennusten osalta, ilmaliikenteen osalta, meriliikenteen osalta ja kyse on kaikenlaisista sopimuksista ICAon ja IMON puitteissa. Ensi vuoden lopulla on määrä saada aikaan päätös kasvihuonekaasujen päästöjen leikkauksista – kysymykseni teille, mitkä ovat näkymät sille, että tällainen kansainvälinen sopimus saataisiin aikaiseksi laivaliikenteessä ennen ensi vuoden loppua? Ja ottaisin esille vielä tutkimuksen, joka esitellään huomisaamuna tässä parlamentissa. Siinä on kyse laivaliikenteen päästöistä. Se on parlamentin tutkimusosaston laatima selvitys ja siinä on hyvin huolestuttavia havaintoja myös merenkulun osalta, jos emme onnistu vähentämään ja leikkaamaan näitä päästöjä drastisesti. Ei siis riitä, että ne saadaan pysymään tietolla tasolla, vaan niitä on leikattava drastisesti. Muutoin merenkulun päästöjen osuus koko kattavassa päästöjärjestelmässä kasvaa huomattavasti. Toinen seikka on tietenkin myös energian käyttö, energian kulutus ja rakennusalalla on myös saatava päästöt pienenemään. Minkä näköisiä mahdollisuuksia on? Millä tavalla kansainvälisessä meriliikenteessä voidaan ponnistella? Kiitoksia. Nyt te kuulitte monia eri kysymyksiä ja teillä on mahdollisuus vastata. Otetaan samassa järjestyksessä. Ja. Fünf Minuten. Thank you very much. And, uh, and I try to... Paljon kiitoksia. Yritän nyt ottaa sekä vasemmiston että oikeiston huomioon. Yritän olla diplomaatti, kuten olen aikaisemminkin ollut. Ensimmäiset kysymykset koskivat mikrohiukkasia artikkeleita. On olemassa lukuisia tutkimuksia, joihin liittyy erinäisiä lukuja ja erilaisia johtopäätöksiä. Emme ole nähneet vielä hyvää tutkimusta, joka toteaisi, että tämä on nimenomaan äh, matkustaja-autojen tai äh, pakettiautojen osuus tai vaikkapa lämmityksen osuus, koska kaikki pistetään yhteen laatikkoon ja erityisesti dieselin liittyen aina laitan, esitän oman kysymykseni, vastakysymykseni, eli miksi diesel on vastuussa, jos partikkelitoleranssi on tällä hetkellä nolla. No miksi toisaalta voitaisiin kysyä, miksi meillä on kymmenen vuotta vanha autokanta? Sieltähän tulee paljon päästöjä, me kaikki tiedämme. Mutta tällä hetkellä, jos käy autonäyttelyssä ja pyytää parhaimman standardin diiseliä, niin se on nolla partikkelista päästöiltään. Ja ollaanpa nyt hyvin avoimia tässä ja todetaan, että me olemme 20-30 vuotta täällä Euroopassa sanoneet, että Kyllä, diesel on hyvä, hyvä asia sen takia, että se tuottaa paljon vähemmän CO-päästöjä ja kaikki poliisit, äh, politiikat, josta äh, sovittiin yhdessä, keskittyvät CO-päästöjen vähentämiseen, vähentämiseen ja meillä on siihen tiettyä teknologiaa. No nyt voidaan sitten äh, keskustella siitä, että voidaanko nämä asiat yhdistää vai voidaanko prioriteetteja muuttaa, niin kuin tällä hetkellä yritetään tasapainottaa CO-päästöt äh, myöskin laatukysymysten kanssa. Ja sen takia meillä on eurooppalaiset standardit, euro standardit ykkösestä kuutoseen. Mutta tämä oli meidän politiikkaamme ja täytyy olla rehellisiä sen suhteen. Näin asiat olivat. Mitä sitten tulee tilanteeseen Euroopassa, niin kyllä, meillä luultavasti on suurin autokanta, mutta myöskin tiukimmat tavoitteet ja sitovimmat tavoitteet. Kukaan ei sitä kyseenalaista. Jos katsotaan vaikkapa Kiinaa, Koreaa, niin siellä odotetaan, mitä Euroopassa tehdään, ja sitten tullaan perässä. Ja meidän tavoitteemme 95 vuodella ovat kaikkein tiukimmat koko maailmassa, joten me otamme mielessämme, mielessämme vastuumme vakavasti, ja me tiedämme myös, että muut seuraavat sitten perässä. Ja tietenkin Kyseessä on kuitenkin kaasu, joka leijuu ilmassa. Ja Kiinan markkinat ovat sellaiset, että siellä autokanta tulee olemaan suurempi kuin Euroopassa, mutta ne ovat kaksi kertaa vanhempaa, eli päästöt ovat sitä suuremmat sitten. Eli miljoonia autoja käytetään siellä. Ja kaasut leviävät kaikkialle maailmaan, sekin on todellisuutta. Eli me emme pitäydy, pidättäydy osallistumasta tähän tähän päästötavoitteisiin, mutta taloudelliset todellisuudet ovat erilaisia eri puolilla maailmaa ja se on otettava huomioon. Sitten toimialaan liittyen täytyy todeta, että jos jaetaan tämä huone nyt kahteen osaan, ensimmäinen puolisko ei luota meihin koskaan ja jotkut ehkä sitten tulevaisuudessa. Tämä on haasteena tällaisessa työssä, eli tulee kohdelluksi aina enemmän tai vähemmän negatiivisesti, ellen nyt erehty, Niin, äh, äh rekkakartellien suhteen, joista on käyty oikeustaisteluitakin, niin ei koskaan mennyt läpi oikeudessa. Tuomioistuin ei koskaan, koskaan osoittanut, että näin olisi tapahtunut. No tämän hetkinen tilanne on sellainen, että ne, jotka rikkovat sääntöjä, niin niitä rankaistaan. Si- siitä ei ole kysymystäkään. Ja piste. Ja tämä mielestäni johtaa meidät myös niihin kommentteihin, joita puheenjohtaja esitti koskien megatrakkeja, eli tällaisia monsterirekkoja ja monsteriautoja ja henkilöautoja. Niin monsteriautot ovat ehkä hyviä joissakin maissa, koska ne parantavat autojen suorituskykyä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä Eli mm, aikanaan sitten nähdään, mikä näiden lopputulos on, kuinka ne vaikuttavat tilanteeseen. Kiitoksia ja nyt herra Dolesi. I'll take the questions as they were asked. Uh, Kiitoksia. Otan nyt kysymykset siinä järjestyksessä, kun ne esitin te. Esitte merkulkuun liittyvän kysymyksen. Kuten aikaisemmin puheenvuorossani sanoin, meillä on äm, sääntöjä raskas öljyyn liittyen eh, suunnitelmia vähentää raskasöljyn käyttöä 0,5 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä on suuri leikkaus, sillä noin 200 miljoonaa tonnia eh, kansainvälisesti eh, rahtialuksissa käytetään raakaöljyä ja meidän täytyy siis tätä määrää leikata jos tullaan päättämään, että ra, ra, raskasöljyä ei saa käyttää, päätös tulee voimaan vuonna 2050, eli tämä on tulevaisuutta koskeva asia. Sitten en täysin ymmärtänyt kysymystä, joka liittyi kansainväliseen sopimukseen. En ymmärrä, viittasitko COP21-keskusteluun muihin sopimuksiin vai siihen, mitä IMO tekee. Jos nyt sallitte, minä voisin puhua merenkulun päästöjen kasvamisesta. Kyllä, kuten aikaisemmin sanoin, päästöt kasvavat ja vuoteen 2050 mennessä ennustusten mukaan ne kasvavat yli 200 prosenttia. Mutta laivakohtaisesti jälleen kerran olemme energiatehokkuuden suhteen pakollisia sääntöjä laatineet, jotta käsittelisimme päästöjä per alus. Mutta jos kansainvälinen rahtilaivaus kasvaa, on todennäköistä, että merenkulun päästöt kokonaisuudessaan kasvavat, vaikka aluskohtaisesti päästöjä leikataan, aluksien määrä nousee. Tämä on haaste, tämä on haaste kaikille, sillä meidän pitää löytää tasapaino palvelun, maailmanlaajuisen kysynnän ja kehityksen välillä. IMOssa on 175 jäsentä ja monet niistä ovat äm, kiinnostuneet kasvattamaan hyvin paljon kauppaansa, tuontia ja vientiä. Ja nyt ä, äh, tässä todellakin on kyseessä se, että meidän pitää löytää ä, äh, sektorin tasapaino ä, äh, globaalin talouden, kysynnän ja leikkausten välille. Tämä on todellakin tärkein kysymys joka meidän täytyy maailmanlaajuisesti ratkaista. Energiatehokkuuden alalla me tarkastelemme sitä, kuinka voisimme keskitetysti koota tietoja alusten polttoaineen kulutuksesta. Me olemme saaneet jonkin verran estystä aikaan tällä alalla. Ja kuten sanoin, kyseessä on se, että me pyrimme ryhtymään löytämään niitä toimia, jotka kansainväliseen merenkulkuun soveltuvat. Me jatkamme tätä työtä ja olemme tietoisia siitä, mitä on tapahtumassa. En ole varma, ymmärsinkö täysin teidän kysymyksen, joka koski sääntöä. Voit ehkä sitä selventää. Just one second to add. Uh, I'll do it in English. Ihan vain sekunnin lisäys nyt englanniksi. Niin, päätöslauselmassa Euroopan parlamentilta on selvät vaatimukset IKAOlle toisaalta, mutta myös IMOlle, että ponnisteltaisiin enemmän, saataisiin aikaan kansainvälinen sopimus IMOssa ennen vuotta 2016. Se on siis osa COP21, mutta se on myös sen puitteissa. Mit mitä IMO tekee, jotta tähän sopimukseen päästäisiin ennen ensi vuoden loppua, koska kaikki tietenkin tarkastelevat sitä, mikä on sen todennäköisyys, että tähän sopimukseen päästään. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä selvennyksestä. IMO on tarkastellut lisätoimia, markkinapohjaisia toimia jo vuosien alan ajan vuodesta 2003 lähtien. Olemme markkinalähtöisiä toimia pyrkineet löytämään. Tällä hetkellä kysymys on se, minkälainen globaali puitteisto ilmastonmuutoksen alalla on. Me tulemme tekemään Kieton pöytäkirjan mukaisesti töitä. Siellä liitteessä yksi mainitaan, mikä on IMOn rooli. Ja tämä on hyvin perustava luotoinen kysymys IMOlle. Me säätelemme asioita ja me emme halua sen suosivampaa käsittelyä kuin muutkaan tässä kysymyksessä ovat vasta vastuut ja kolmen sen kysymys. Tämä on aina ollut IMOlle periaate. Lopultakin tulemme näkemään, mitä Pariisin sopimuksesta seuraa, ja kuten muutkin, me olemme hyvin kiinnostuneita Pariisin kokouksen tuloksista. Tulemme seuraamaan sitä, toivomme menestyksellistä tulosta kokoukselle, ja tämä tulee määrittämään paljon sen, kuinka toimimme tulevaisuudessa. Kiitoksia, ja nyt Erik Detro. Detro. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys käsitteli veroitusta, siinä mahdollista veroitusta. Minä nyt en ole niitä ihmisiä, jotka kauhistuvat välittömästi heti kun mainitaan verotus. Miksipä ei? Miksipä ei sillä ehdolla, että vaihtoehtoja on saatavilla? Sillä muutoin kerosiinin verottaminen vain kasvattaisi lentoliikenteen hintoja ja siinä kaikki. Vaihtoehto polttoaineelle jonkinlainen vaihtoehtoinen polttoaine. Tällä hetkellä ilmailuliikenteessä vaihtoehtoiset polttoaineet eivät vielä ole valmiita, mutta biopolttoainesektori nousee ja se voidaan ehkä ottaa ilmailusukin käyttöön. Tämä on melkoisen marginaalinen tekijä, mutta itsessään tärkeä. Kuten sanoin, meillä on teknologiaa, aloite, joka keskittyy Euroopan tasolla tähän polttoainekysymykseen. Euroopan komissio on jo rahoittanut tutkimusta, rahoitusta on myöskin kansallisilla tasoilla. joka tapauksessa siirtymä, ainakin osittainen siirtymä biopolttoaineisiin on yksi niistä tarpeellisista välineistä, jotka tarvitsemme, jotta voimme vuoden 2050 tavoitteen saavuttaa. Jos jossakin vaiheessa kerosiinin verotus on hyödyllistä, miksipä ei? Tiedätte, että tie on hiukan erilainen nykyisin kuin se, jota Euroopan komissio ehdotti. Nämä päästökauppa toimet ilmailualalla ovat hiukan erilaisia. Te tiedätte, että ilmailu ja myöskin teollisuus ovat erittäin kansainvälisiä toiminnan aloja, ja tässä täytyy olla varovainen. Eurooppa voi hyvin olla kehityksen etulinjassa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, että Eurooppa ei voi toimia yksin. Jälleen kerran ilmailuliikenne on erittäin kansainvälisesti organisoitunutta toimintaa. ICAO ja muut järjestöt sitä säätelevät ja niiden kautta uskoakseni ratkaisujen löytäminen, yhteisten ratkaisujen löytäminen tulee tapahtumaan. Kyllä, todellakin. ICAO tekee aktiivisesti töitä, jotta voisimme löytää säännöstön ähm, hiilidioksidin suhteen äh, yhtä sitovan säännöstön kuin muutoinkin säännöstö, jota myöskin uudistettaisiin ajan myötä. Ja ICAO ja eri kansalliset viranomaiset varmastikin muutaman vuoden sisällä tämän tyyppisen säännöstön onnistuvat luomaan. Meillä on jo paljon pohjaa, jonka varaan voimme rakentaa, jotta ICAO voisi määritellä sellaisen tavoitteen, joka on mahdollinen saavuttaa, mutta kuitenkin kylliksi kunnianhimoinen. Tämän tyyppinen eh, tavoite meillä täytyy olla, kuten lentomelunkin suhteen, meidän täytyy kannustaa ja vetää teknologiaa tietyllä tavalla eteenpäin, mutta emme saa kuitenkaan luoda sellaisia tavoitteita, jotka on mahdottomia saavuttaa. Mitä tulee sitten äh, Frankfurtin ja Stuttgartin väliseen liikenteeseen, minä olen erittäin tyytyväinen, jos ihminen kulkevat, ihmiset kulkevat äh, tämän yhteyden junalla tai Pariisista Marseihin tai Pariisista Brysseliin menevät junalla. Ei minä tässä lobbaa lentoliikennettä, mutta tässä on kyseessä yleinen optimisointipolitiikka, poliittinen tahto. Jos äh, julkinen sektori kehittää tehokkaampia maaliikenteen muotoja kuin lentoliikenne. Se on erittäin hieno asia. Meidän täytyy myöskin liikenteen yhteen toimivuutta tarkastella. Tästä keskustellaan kansallisella Euroopan tasolla yhä enemmän. Tehän tiedätte, että lentoliikenteen kasvu ei tule niinkään kaupungista toiseen lennoista, vaan Aasiasta. Näistä kehittyvistä tai juuri kehittyneistä maista, Lähi-idästä ja Aasiasta. Ja tämä on myöskin todella kansainvälinen kysymys. Sitten vielä viimeinen pikku kysymys esitettiin liittyen lukujen luonteeseen. Nämä nyt oikeastaan lukuja esityksessäni, vaan kehityskulkuja. Kyllä ne ovat bruttopäästöjä todellakin. Ja sitten tarvitaan tieteellistä arviointia siitä, minkälainen vaikutus ilmastonmuutokseen todellakin näillä päästöillä on, riippuen siitä, kuinka korkealla lentokorkeudessa nämä päästöt syntyvät, mutta joka tapauksessa tarkoitus on asteittain vähentää leikkauksia, olipa sitten äm, tämä äm, prosenttiosuus kolme tai puoli tai neljä prosenttia. Ja, vielen No niin, suuret kiitokset ja näin pääsemme nyt. Niin, pieni täydentävä kysymys sieltä vielä, olkaa hyvä. A quick follow-up question to the gentleman from New York. Ihan nopea seurantakysymys autoteollisuudelle. Voisitteko nimetä sen dieselauto-brändin merkin, joka on täysin partikkelipäästötön? Olkaa hyvä vaan. I think the regulation clearly defines that and we are also... No, asetus selkeästi kyllä sen määrittää ja me noudatamme asetusta sen määräystä mukaisesti. I think we all our members... Kaikki jäsenemme varmasti täyttävät lain va- vaatimukset. No answer is also an answer. Vastaamattomuus on vastaus sekin. Also zunächst... Ja nyt Ensinnäkin päätämme tämän. Haluaisin kiittää sydämellisesti näistä alustuksista ja keskustelusta, kannanotoista ja kysymyksistä. Uskon, että yleisesti ottaen voidaan todeta, että yhdessä asiassa olemme samaa mieltä. Haluamme parantaa kaikkia, kaikkia sektoreita. Siirretäänkö nyt sitten toiselle liikennevälineelle, se on eri asia. Mutta tässä otettiin usein esille myös globaali ulottuvuus Voin todeta vain, että kun vertaan esimerkiksi Yhdysvaltoihin, siellä on 800 autoa per tuhat asukasta, eli jokainen, joka vielä saa ajaa, joka jo voi ajaa, on tilastollisesti myös autonomistaja mutta on siellä olemassa myös viiden hengen kotitalouksia ilman autoja ja yhden hengen talouksia, joissa on viisi autoa. Ja Kiinassa tilanne on ihan toinen. Jos Kiinassa ruvetaan ajamaan kuten meillä, niin huomenna ei aja enää kukaan. Ei ole enää öljyä, ei ole terästä, ei ole mitään. Me ajamme Daimleria, pösöä tai muuta Kiinaan. Emme voi lähteä sinne näillä autoillamme sanomaan, että te ette saa ajaa. Me voimme vain osoittaa heille, miten tulee toimia. Siinä mielessä Eurooppa on globaali toimija ja tärkeä toimija. Me voimme osoittaa maailmalle, että voimme taata liikkuvuuden ja suojella ilmastoa ja silloin saamme seuraajia, jos näytämme kuinka toimitaan, emmekä vain puhu asiasta. Tähän suuntaan pitää mennä. Ja minä saksalaisena muistan hyvin kategorisen imperatiivin. Elä niin, että elintapasi on mahdollinen kaikille ihmisille maailmassa, ei vain kaikille ihmisille länsimaailmassa. Siksi meidän on päivittäisessä suhtautumisessamme, päivittäisissä käsityksissämme muistettava, miltä maailma näyttää. Meillä on oltava globaali perspektiivi, silloin voimme tehdä paljon. Ja siksi tarvitsemme myös reilua kilpailua, kuten täällä todettiin, nämä 3000 lentoa Stuttgartin ja Frankfurtin välillä. Eh, siihen on olemassa myös vaihtoehto hyvä rautatieyhteys, mutta sen hinta on kallis, koska se ei muodostu reilusti. Me tarvitsemme siis reilua kilpailua, joko kaikki maksavat öljystä veroa tai kukaan ei. Tähän suuntaan pitää mennä. Meillä on paljon tekemistä ja tästä kaikesta Pariisissa keskustellaan. Ja juuri Pariisin takia meillä tämä keskustelu oli. Keskustelu oli hedelmällinen, ongelmat on ainakin kaikki tuotu esille. Eli siinä mielessä vielä sydämelliset kiitokset ja näin tämä tämänpäiväinen tilaisuutemme on päättynyt ja samaten myös tämä liikennevaliokunnan kokous. Vielä kerran sydämelliset kiitokset ja hyvää jatkoa.